So, um, ladies and gentlemen, it's my pleasure to start the afternoon. Hyvät kuulijat, onpa mukava aloittaa iltapäivän äh, sessio, eli tällä käsittelemme EU-kansalaisuutta ja vaihdan Ranskaan. Haluaisin siis todeta, että minulla on ilo ja kunnia olla puheenjohtajana tässä iltapäivän sessiossa äh, ja kiitokset järjestelijöille tästä konferenssista. Ja kiitokset siitä, että pystytte minut puheenjohtajaksi tämmöisen, tällaisen aiheen tiimoilta, joka on minulle erityisen tärkeää Minua viehättää tämä konferenssimme ulottuvuus vuosien kuluessa, jonka se on saanut. Ja täällä on ollut valtavasti osallistujia aina vain enemmän ja tieteellinen taso pysyy aina kuitenkin hyvin korkealla. Eli on todellakin ilo ja kunnia olla täällä. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, miten tärkeä tämä aihe on, perusoikeudet ja EU-kansalaisuus. Eli nämä aiheet tai tämä aihe on aivan erityisen sydäntäni lähellä sellaisella hetkellä, kun Lissabonin, Lissabonin sopimushan on tavallaan yksi erityinen vaihe tässä prosessissa. Ja nämä aiheet, perusoikeudet ja kansalaisuus, niin ovat toisaalta ongelmallisia, mutta toisaalta kuitenkin jäsentävät hyvin tätä Euroopan unionin rakentamista. Eli on hyvä koota ne yhteen, kun taas yksiksen tarkasteltuna tietysti, niin niistä voitaisiin jo itsestään järjestää omat konferenssinsa ja keskustelunsa Tietenkään puheenjohtajan äh, aihe, tarkoitus ei ole pohjuttaa tätä aihetta sen tarkemmin, mutta mielestäni nämä kaksi aihetta kuitenkin liittyvät tiivisti yhteen. Voidaan miettiä sitä, että tuoko Lissabonin sopimus jotain ratkaisuja ja parannuksia. Nämä on erityisiä, erityistä perspektiiviä. Kyllä, Lissabonin sopimus vahvistaa nämä arvot ja korostaa demokratian ajatusta ja perusoikeuksia. Ne on kirjattu nyt siihen. Ja nehän on kirjattu nyt primaarilainsäädäntöön ja yhtä lailla tietysti muitakin tärkeitä perusoikeuksiin liittyviä aspekteja. Eli kyllä tavallaan Lissabonin sopimus uudistaa näitä aiheita, mutta Lissabonin sopimus sitten, ratkaiseeko jotain erityistä? No ei tietenkään, koska meillä on tietenkin edelleen yhtä lailla ongelmia ja senkin takia on tarkoitus käydä tätä keskustelua tänään. Ongelmia on edelleen ja näitä voitaisiin mainita useanlaisia, mutta ehkä helpoiten mieleen tulee se, minkälaisia uhkia on olemassa perusoikeudelle ja kansalaisuudelle tietenkin terrorismin myötä, maailmankriisin myötä, maahanmuuton myötä. Eli nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka ovat EU-ta laajempia. Nämä tulevat yhä uudelleen esille. Ja sitten lisäksi jos ajatellaan tätä soveltamisalaa, perusoikeuksien ja kansalaisuuden soveltamisalaa, niin tietysti liittyy myös yhtä lailla maahanmuuttoon ja kolmansien maiden kansalaisten asemaan Euroopan unionissa. Eli mitä sanottavaa meillä on siitä, missä nämä rajapinnat kohtaavat perusoikeuksien ja kansalaisuuden välillä. Tällaisia ajatuksia tulee mieleen. Ja varmaan kaikkein parhaiten juuri tämän perspektiivin uudistuminen heijastuu siitä, miten komissio on ryhtynyt panemaan oikeuksien, vapauksien turvallisuuden alueella Tukholman ohjelma täytäntöön. Ja voidaan miettiä, että millainen tämä oikeuden, vapauden turvallisuuden alue on kansalaisen kannalta. Varmaan pidemmällekin pitäisi miettiä kuin EUn kansalaisten osalta tätä kysymystä, jos ajatellaan komissiota ja tätä uutta toimielintasapainoa nimenomaan, niin onko komissio miettinyt oikeita kysymyksiä, oikeita instrumentteja, joilla saada ratkaisut aikaiseksi? Eli tässä muutamia kysymysmerkkejä tulevat mieleen ja varmaankin nämä ovat hyvin vähäisiä ideoita siihen verrattuna, mitä iltapäivällä nyt puhujat tuovat esille. Esittelen heitä nyt nopeasti. Tässä oikealla on professori Inigo Mendes de Vigo, hänen kaikki eri tittelinsä kyllä löytyvät tästä ohjelmastakin, mutta todellakin minulla on mukavia muistoja silloin, kun me taistelimme perusoikeuskirjan puolesta ja sinä vielä valmistelukunnassakin ajoit tätä asiaa ja muillakin aloilla. Sitten Orel Jobanu Dordea, hän on perusoikeuksien ja kansalaisuuden yksikön johtaja komission pääosastossa ja tekin aikoinaan ne mietitte eh, myöskin oman maanne liittymistä, pohjustitte sitä liittymistä EU-hun. Ja sitten täällä on kaksi akateemista edustajaa, eh, Elspeth Gilt ja sitten myöskin professori Sitjanski, joka puhuu toiseksi viimeisenä hänen jälkeensä Pierre Lemon, joka on Europolitics-lehden julkaisija ja toimittaja. Ja saman tien annankin puheenvuoron sitten herra Mendes de Vigolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä on nyt kulut kymmenen vuotta sen jälkeen, kun meillä oli ilo ja kunnia olla mukana erittäin jännittävässä seikkailussa Euroopan unionin tasolla, nimittäin kun määriteltiin perusoikeuskirjaa. Se oli ikään kuin jonkinlainen harjoitus tätä valmistelukunnan työtä varten – ja se sitten loppujen lopuksi johti Lissabonin sopimukseen. Eli se olikin ikään kuin kenraaliharjoitusta. Ja jos ajatellaan näitä kahta eri konventtia, niin siellä yhdessä oli mukana yliopiston professorit ja toisessa käsiteltiin laillisia kysymyksiä 1999 syyskuun konferenssissa käsiteltiin esimerkiksi sitä, että tuleeko tähän perusoikeuskirjan laillinen soveltamisala vaiko poliittinen julistus ainoastaan. Ja herra Herzog, puheenjohtaja silloin, ratkaisi kysymyksen sanomalla, että tulemme tekemään työtä ikään kuin perusoikeuskirja otettaisiin mukaan perustamissopimukseen. Ja tietenkin teimme töitä poliitikkojen kanssa, joista heistäkin monet olivat toki professoreita, mutta koitimme kuitenkin työstää tätä mielessä tavoitteet, jotka olimme asettaneet itsellemme. Ja sitten kymmenen kuukauden työskentelyn päätteeksi, niin varmastikin puheenjohtaja Baron muistaa, että sen sijaan, että olisi annettu tietynlaista painoarvoa tälle perusoikeuskirjalle, jota silloin kutsuttiin DNAksi, Euroopan unionin DNAksi, niin tietyt valtiot eivät tule antaa sille tiettyä painoarvoa, koska se oli aiheuttanut sisäisiä ongelmia ja kaiken tämän vuoksi se sitten jäi omaan painoarvoonsa Nitsan sopimuksessa, eikä siinä annettu kovinkaan korkea painoarvoa. No, Öh tällainen tämä historia kuitenkin oli ja perusoikeuskirja muodostaa osan nyt myöskin Lissabonin sopimuksessa. Ja herra Varon varmasti muistaa tämän. Se siis alun perin julkistettiin tällaisena julkilausumana, sillä oli enemmän poliittista merkitystä. Mutta nyt perusoikeuskirja on olemassa ja sitten sille kävi niin kuin kävin. Ja Lissabonin sopimuksessa sitten, kun oli aikamme kamppailtu tämän sopimuksen ratifioimiseksi, mikä sekään ei ole ainakaan helppoa, siis viisi vuotta ratifiointia varten nämä instituutiset kysymykset ja sitten Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin voimaan tullut, ei oikeastaan kukaan loppujen lopuksi huomannut. Se kävi tässä muutama kuukausi sitten ja kaikki se ponnistus, mitä tehtiin Lissabonin sopimuksen ratifioimiseksi, niin ponnistukset olivat niin kovat, että loppujen lopuksi jo sisältö pääsi unohtumaan. Se on tietysti paradoksaalista, mutta näin tietysti usein käy. Joskus kamppaillaan kovasti kynsin hampain ja sitten kun saavutetaan se, mitä äh, haluttiin, niin sitten ikään kuin unohtuu se, minkä eri puolesta kamppailtiin. Ja näin on ehkä nytkin käynyt ja itse asiassa näin myöskin huomataan tässä institutionaalisella tasolla, että Lissabonin sopimuksessa, jossa on kuitenkin äh, tehty tällainen perustavanlaatuinen muutos äh, toimielinrakenteeseen, toimivaltuuksiin ja to, toimintavälisen tasapainoon, niin se on, sitä on kuitenkin vaikea jotenkin ymmärtää näiden toimijoiden ja toimijoiden, eivätkä välttämättä kaikki toimijat ole vielä ymmärtäneet kaikkea sitä, mitä se Tomu kannan. Ja minulla on sellainen tunne, että ja viittaan mitä aamupäivälläkin sanottiin, että itse asiassa se, että esimerkiksi puheenjohtuksen kiertämisestä luovutaan, niin sillä on varmasti poliittisesti aika suuret vaikutukset Euroopan neuvosto ja pysyvä puheenjohtaja. Tietysti tämä asetelma jo muuttaa poli- poliittista toimintaa Euroopan unionissa. Kiertävä puheenjohtajuus on ikään kuin taksienottaa elämää. Ja Euroopan neuvosto ja sen puheenjohtaja sitten tekevät EUn poliittiset päätökset. Samaan aikaan ministerineuvostosta on tulossa, ja se on jo tullutkin tällaiseksi rinnakkaiseksi lainsäätäjäksi parlamentin kanssa, siis rinnakkaiseksi lainsäätäjäksi ja toimenpano sitten komission harteilla. Ja tietysti voin käyttää tätä tilaisuutta hyväksi, niin kuin komissio tämän päivän järjestänyt, että voin sanoa, että komissiolla on poliittinen tilaisuus ottaa haltuunsa tämä eh, komissiolle kuuluva poliittinen rooli. Tämä on vähän kuin eh, pitäisi hypätä liikkuvan junan kyyntiin tai jäädä odottamaan seuraavaa junaa, mutta ei tiedä sitäkään, milloin se seuraava juna sitten tulee. Eli tämä uusi toimielin kehikko ja tämä äh, toimintakehys, jonka Lissabonin sopimus antaa, niin antaa tilaisuuden komissiolle äh, tarttua siihen rooliin, jota Euroopan puolesta puhujat äh, edellyttävät. Ja jos komissio tätä roolia, niin joku muu sen sitten ottaa komission puolesta. Ja tällä hetkellä Euroopan unionissa tämän talouskriisin käynnissä ollessa, niin kysymys kuuluukin, että halutaanko lisää vai vähemmän Eurooppaa, enemmän Eurooppaa vai enemmän kansallisvaltiota. Tämä, tässä review-uudistuksessa on sanottu, että rahoituslaitokset pitäisi uudistaa joko Euroopan unionin tasolla tai sitten se tehdään kansallisella tasolla. Ja sen takia tästä kriisistä voidaan nyt ottaa opiksi se, että nämä, tämä työ, jota tehdään parlamentissa neuvostossa, johtaisi siihen, että olisi enemmän pankkivakuutus- ja rahoitusalan ja markkinoiden valvontaa. Ja tämä poliittinen elementti tulee olemaan tärkeämpi EU-ssa tulevina vuosina kuin mitä se on ollut aikaisempina vuosina. Ja tästä kaikesta seurauksena on se, että perusoikeuksilla täytyy olla tärkeä roolinsa, koska kyseessä on politiikan teko Täälläkin on usein kuultu sanottavan, että unioni on, tarkoittaa sisämarkkinoita ja se on taloudellinen unioni, mutta on se myöskin poliittinen unioni ja sikäli se merkitys, joka annetaan arvoillemme, et siis niin kuin, sitä on luonnehdittu Euroopan unionin DNAksi, niin – edellyttää sitä, että kun meillä on niin pitkät perinteet ihmisoikeuksien arvostamisessa, on tosiasia, tosiasia joka, jota tulee korostaa. Ja perusoikeuskirjan osalta niin en epäile ollenkaan, etteivätkö paremmin osanottajat keskustele tästä vielä hyvin yksi yksityiskohtaisestikin. Ja tietysti sitten voidaan miettiä ihmisoikeussopimusta ja Strasbourgin sopimusta ja miettiä, mikä on Lissabonin erityinen arvo. Ja varmasti ainakin tätä voidaan sitten miettiä, koska Strasbourgin yleissopimus koski jäsenvaltioita, sopimusvaltioita ja Euroopan unionihan ei ole valtio. Eli miten voidaan sitten huomioida nämä yleissopimuksen proseduurit, ja myöskin ihmisoikeus tuomioistuimen ratkaisut. Niin kuin parlamentissa on nähty, niin tähän liittyy monenlaisia käytännön ongelmia. Ja lopuksi voisinkin sanoa, että me elämme sellaisessa hetkessä, jolloin politiikka tulee olemaan enemmän läsnä Euroopan unionissa. Euroopan unionissa odotetaan nyt enemmän Eurooppaa ja kun saamme enemmän Eurooppaa ja enemmän poliittista Eurooppaa, niin silloin meidän viitekehyksemme on nimenomaan perusoikeuskirja. Ja teidän tavoin, minä olen todellakin onnellinen siitä, että olen mukana laatimassa sitä. Kiitos. Merci pour ces propos engagés. Je... Niin, kiitokset tästä puheenvuorosta. Seuraavana sitten Chobanu Dordea, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Ja kiitokset konferenssin järjestäjille siitä, että olette kutsuneet komission edustajan tänne paikalla. Ikävä kyllä, varapuheenjohtaja Vivian Reding, äh, hän vastaa äh, oikeus- ja perusoikeuskysymyksistä, hän ikävä kyllä ei päässyt tämän konferenssiin paikalle. Mutta hän on todella kiinnostunut näistä aiheista, joita käsittelette täällä ja odottaa kovasti konferenssin tuloksia ja johtopäätöksiä. Uh, in English, uh, and to say, uh, Nyt haluaisin jatkaa englanniksi. ja kertoa millä tavalla komissio pyrkii turvaamaan äh, kansalaisten perusoikeudet Lissabonin sopimuksen mukaisesti sekä viime joulukuussa hyväksytyn Tukholman ohjelman mukaisesti. Euroopan neuvostohan sen hyväksyi. Kuten professori Mendes de Vico mainitsikin, niin komissio on tietoinen äh, tehtävistään. Kuitenkaan komissiolla ei ole samanlaista ilmaisun vapautta. Ja sen takia puheenvuoroni onkin rajallisempi Nyt haluaisin mainita aluksi sen, että kaikki rakennuspalikat EUn kunnianhimoisen perusoikeuspolitiikan kehittämiseksi ovat paikoillaan Lissabonin sopimuksen ansioista sekä EUn perusoikeuskirjan sitovaksi muuttumisen ansiosta. Tukholman ohjelmassa myös perusoikeudet ovat yhtenä selkeänä painopistealueena. Ja siinä määritellään kaikkien EU-toimielinten toimintaa turvallisuuden, vapauden ja oikeuden saralla. Ja tämän aloitamme Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta liittyvät liittymisneuvottelut. Ja EUn toimielinten kesken niin käydään tällä hetkellä keskusteluja tästä asiasta. EUn täytyy toimia politiikassa määrätietoisesti. Ja heinäkuussa komissio tulee tiedottamaan tästä tarkemmin. puheenjohtaja Redin jo niin sanotun Interlakenin konferenssin aikana puhui tästä viime helmikuussa. Kyseessä oli Euroopan neuvoston järjestämä konferenssi. Ja meille toimielimenä tärkein painopistealue on se, että lainsäädäntötyössään EU toimii moitteettomasti. Eli kun komissio tekee lainsäädäntöaloitteita, niissä on toimittava täysin perusoikeuskirjan mukaisesti. Ja kuten äh, ilmoitti, kuten professori Medeste sanoi, meidän täytyy todella vahvistaa perusoikeuskirjaa ja perusoikeudet äh, ovat olennainen osa EUn toimintaa. Ja lisäksi Tämä koskee kaikkia uusia lainsäädäntöaloitteita. Lisäksi prioriteettina sekä komissiolle että koko EUlle on se, että kaikki lainsäädäntötekstit ovat perusoikeuskirjan mukaisia. Tämä on jäsenvaltioiden ja kaikkien toimielinten kollektiivisen vastuun piirin kuuluva asia. On varmistettava perusoikeuksien toteutuminen kautta koko lainsäädäntöprosessin. ihmisten vuosien ajalta on joitakin harvoja esimerkkejä sellaisesta lainsäädännöstä, joka ei ollut täysin tyydyttävää perusoikeuksia ajatellen. Kolmantena prioriteettina me pitäisi olla jäsenvaltioissa tapahtuva täytäntöönpano. EUn perusoikeuskirja ei koske pelkästään EUn toimielimiä, vaan myös jäsenvaltioita, kun ne panevat täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Me käytämme kaikkia sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia varmistaaksemme perusoikeuskirjan noudattamisen silloin, kun EU-lainsäädäntöä siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kuten varapuheenjohtaja Redding on usean otteeseen sanonut, komissio tulee noudattamaan nollatoleranssipolitiikkaa liittyen perusoikeuksiin ja aloittaa tarvittaessa rikkomusmenettelyn. Tätä taustaa vasten me ainakin yritämme ottaa käyttöön rikkomusmenettelyt tällä alueella EU:ssa. Tärkeänä tavoitteena on se, että EUn tarjoamat oikeudet toteutuvat täysimääräisesti kaikkien kansalaisten osalta. Tämä on välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueella suuri luottamuksen taso – ja lisäksi tämä on ratkaisevan tärkeä ajatellen EUn uskottavuutta ihmisoikeuskysymyksissä ulkopoliittisesti. Ja näiden prioriteettien mukaisesti komission tarkoituksena on valmistella syksyksi EUn vuosikertomus perusoikeuksista, jossa keskitytään EUn perusoikeuskirjan noudattamiseen EUn ja jäsenvaltioiden tasolla – usein toimivaltuuksien mukaisesti. Tämän vuoden raportista tulee lähinnä metodologinen ja siitä saadaan tietoa siitä, mitä komissio on tehnyt toteuttaessaan perusoikeuspolitiikkaansa ja mitä EU on tehnyt ylipäätään ihmisoikeuksien saralla. Lisäksi kertomuksessa tullaan käsittelemään sitä kehitystä, mitä on tapahtunut mm, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta. Ja vuosittain mielimet voivat käydä keskustelun siitä, mitä on tapahtunut ja mitä voidaan tehdä niillä aloilla, joissa eu toimielimillä on toimivaltaa. Ja mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa, jotta perusoikeuskirjaa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvin me työstämme tätä kertomusta yhteistyössä parlamentin jäsenvaltioiden ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Jäsenvaltioiden ei pitäisi tulkita väärin komission pyrkimyksiä edistää perusoikeus, EUn perusoikeuspolitiikan eteenpäin viemistä. Tällaisia pelkojakin on jo noussut esiin. Tässä ei ole mukana mitään sellaista, jossa pyrittäisiin ikään kuin salakavalasti lisäämään toimivaltaa, vaan kyseessä on vain se, että perusoikeudet saadaan osaksi kaikkia politiikan osa-alueita. Kyse on ennen kaikkea sitä, että taataan lainsäädännön osalta se, että noudatamme perusoikeuskirjan artikloita. Kyse on todellisten ongelmien ratkaisemisesta, joita vielä ihmisillä on. Lisäksi tämä liittyy myöskin siihen, miten EU, laajentunut ja monimuotoinen EU toimii. Ja EU jota pitäisi vahvistaa, se pitäisi olla kaikkien, kaikkien meidän tavoitteenamme ja vahvistaa poliittista yhteenkuuluvuutta. kuuluvuutta Tämän varmistamiseksi meidän on varmistettava korkean tasoinen molemminpuolinen luottamus, joka perustuu perusoikeuksien suojelemisen periaatteeseen, mikä vastaa täysin niitä arvoja, joille EU on rakennettu. Poliisi- ja oikeusviranomaisten keskinäisen luottamuksen parantaminen on perusedellytyksenä vahvalle ja tehokkaalle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle lopuksi, mutta ei vähimmän tärkeänä EUn liittyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen on poliittisesti ja oikeudellisesti erittäin tärkeä asia. Kyse on siitä, että EU vastaan voidaan nostaa kanne Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa. Tämä koskee niin toimielimiä kuin jäsenvaltioitakin. Poliittisesti tämä tarkoittaa sitä, että EU nostaa esille mekanismin merkityksen ihmisoikeuksien takaamisessa Euroopassa – EUn liittymistä yleissopimukseen ei pitäisi pitää minään erillisenä aloitteena, vaan se on osa kunnianhimoista EU-politiikkaa, joilla pyritään parantamaan niitä perusoikeuksia, joista ihmisten pitäisi voida nauttia Euroopassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella ei olisi mahdollisuutta puuttua näihin asioihin, mikäli tällainen kanteiden nostaminen ei olisi mahdollista. Ja nyt kun aikaa ei ole kauheasti jäljellä, niin haluaisin vielä puhua EUn kansalaisuuden käsitteestä. Haluaisin muistuttaa siitä, että vuonna 2009 syyskuun kolmannen päivän poliittisissa suuntaviivoissa komission puheenjohtaja Barroso korosti ja osallistumista siten, että annetaan todellisia oikeuksia EUn kansalaisille. Lissabonin sopimus toi mukanaan uusia välineitä, joilla mahdollistetaan parempi demokraattinen osallistuminen. Ensinnäkin siinä tuodaan selkeästi esille kansalaisten oikeus osallistua EUn demokraattiseen elämään. Toiseksi Euroopan kansalaisyhteiskunnan kanssa on erittäin tärkeä periaatte ja siinä varmistetaan ne normit, joiden mukaisesti on, on toimittava. Ja lisäksi siinä vahvistetaan ne kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, kun mukaan on otettu kansalaisaloite. Komissio on sitoutunut käyttämään kaikkia Lissabonin sopimuksen antamia mahdollisuuksia vahvistaakseen kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistamaan eurooppalaista aatetta ja toimintaa. Maaliskuun lopussa tehtiin ehdotus, joka koskee kansalaisaloitteen asetusta, jonka avulla saadaan aikaan käyttäjäystävälliset, yksinkertaiset ja kaikkien käytettävissä olevat mm, järjestelmät ja toisaalta sillä varmistetaan se, että järjestelmä pysyy uskottavana eikä sitä eikä se joudu väärinkäytösten kohteeksi. Keskustelut ovat hyvin pitkällä, joten suhtaudumme toiveikkaasti siihen, että se saadaan käyttöön mahdollisimman pian. Lissabonin sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä. Ajatellen sitä, että EU-kansalaisuudessa saadaan merkityksellinen ja se tarjoaa todelliset osallistumismahdollisuudet. Samalla on laajennettava ja vahvistettava jo olemassa olevia oikeuksia. Edelleenkin on olemassa aukko käytännön todellisuuden ja sovellettavan lainsäädännön välillä. Päivittäisessä elämässään kansalaiset ja erityisesti kerätyttävissä tilanteissa joutuvat erilaisten kompastuskivien eteen. Monenlaisia aloitteita ollaan työstämässä, jotta pystyttäisiin parantamaan näiden oikeuksien tehokkuutta – Haluaisin korostaa näistä vain muutamia, antaakseni kuvan siitä, mitä ollaan tekemässä ja miten tärkeistä kysymyksistä tässä on kyse. On todella tärkeää, että kansalaiset ovat tietoisia heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan. Sen takia komissio haluaa parantaa kansalaisten tietoisuutta ja siitä, miten he voivat käyttää täysimittaisesti oikeuksiaan – Puheenjohtaja Reding on sitoutunut siihen, että tiedotamme tehokkaammin uudesta politiikasta ja sitä, miten ne vaikuttavat kansalaisten arkipäiväiseen elämään. Toiseksi komission prioriteettina on se, että tarkastellaan kaikkia välittömiä ja välillisiä kompostuskiviä ja esteitä, joita esimerkiksi rajat muodostavat kansalaisista näkyksien toteutumiselle. Ja tämä johtaa sitten korin tuntuviin toimenpiteisiin, joilla poistetaan näitä esteitä. Tämä on Lamasuurin kaksi vuotta sitten julkaistun raportin mukaista. Ja sen jälkeen on tullut vielä Montin raportti, jossa käsiteltiin sisämarkkinoiden toiminnan parantamista. Niinpä komissio viime kuussa lanseerasi julkisen kuulemismenettelyn asiasta. On todella tärkeää, että mahdollisimman monet sidosryhmät mukaan lukien akateemisen maailman edustajat, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja niin poispäin saavat äänensä kuuluviin. Ja tässä yhteydessä toivomme tietysti myös hyötyvämme kaikkien tämän päivän konferenssin valtaisen osallistujien asiantuntemuksesta. Myöhemmin tänä vuonna Lokakuussa komissio hyväksyy tiedonannon, joka koskee EUn kansalaisuuden laajennettua merkitystä. Tässä ei ole kyse pelkästään tilannekatsauksesta, vaan ehdotetaan myöskin konkreettisia toimenpiteitä, joihin olemme valmiita, jotta kansalaiset pystyivät nauttimaan täysimääräisistä oikeuksistaan EUn kansalaisina. Ja esittelemme suunnitelman toteutukselle Kokonaistavoitteena on sen varmistaminen, että kaikessa jokapäiväisessä elämässään EUn kansalaiset voivat äh, käyttää oikeuksiaan aivan samalla tavalla kuin kansallisiakin oikeuksia. Komission tavoitteena on se, että saadaan aikaan toteutettua politiikkaa, jossa vastataan kansalaisten tarpeisiin. Ja tämä edellyttää todellista vuoropuhelua ja tiivistä yhteistyötä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla kaikkien asianosaisten kesken, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet, akateemikot, kansalaisyhteiskunta. Meidän täytyy keskustella siitä, miten tämä innovatiivinen ja uusi EUn kansalaisuuden käsite tuo, voi tuoda konkreettisia hyötyjä EUn kansalaisille EUn kehittyessä. Jatkona sille, mitä professori Rite de la Rocher sanoi, meidän täytyy nyt perusoikeuksien osalta pystyä vastata niihin haasteisiin, joita on eteemme tullut viime vuosina. Tämä liittyy yhteiskunnan muutoksiin, etisiin muutoksiin, globalisaatioon, maahanmuuttotrendeihin, uusiin teknologioihin tai sellaisiin ennakoimattomiin uhkiin, kuten terrorismi tai toisaalta myöskin taloudelliset kriisit – Näillä kaikilla on valtava vaikutus yhteiskunnassamme poliittisesti ja kulttuurisesti. Tämä vaikuttaa myös lainsäätäjiin, toimistoimiin ja äh, syyttäjiin ja siihen, millaisia ratkaisuja haetaan. Meidän täytyy saada aikaan pysyviä järjestelmiä ja muutoksia sen sijaan, että toimitaan ad hoc pohjalta niin kuin viime vuosina on joskus tapahtunut. Lisäksi kaiken toiminnan täytyy olla yhdenmukaista yhteisten arvojemme kanssa. Lisäksi meidän täytyy arvioida sitä, miten tällaiset ilmiöt vaikuttavat asiaan. Ja Chamonet professoreilla on etuoikeutettu asema saada aikaan rätyttävää keskustelua asiasta niin, että perusoikeudet, samoin kuin kansalaisuus tulee käsin kosketeltavammaksi tulevaisuudeksi. Meillä on nyt tässä valtavat mahdollisuudet käytettävissä. Kiitos. Merci de nous avoir euh, trans... Kiitokset siitä, että välititte meille komission jäsen Redingin näkemyksiä ja ajatuksia. Ja kiitokset siitä, että kuvailitte meille komission suunnitelmia työtä varmasti on paljon. Mutta nyt vaihdetaan näkökulmaa ja annetaan puheenvuoro akateemisen maailman edustajille. Ja pyydänkin Elspeth Gildia kertomaan meille omista ajatuksistaan. Hän saa käyttää puheenvuoron. Hän, hän äh, toimii ja myöskin King's Collegeissa Lontoossa. Kiitokset, minulle on suuri ilo saada puhua teille täällä tänään. Ja haluaisin kiittää koko Jean Monnet-tiimiä siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle ja haluaisin korostaa myöskin sitä, kuinka tärkeä Jean Monnet-ohjelma on tällaisena erillisenä itsenäisenä osana Eurooppa-ohjelmien kokonaispakettia korkeakoulutuksen alalla. Näin tuodaan yhteen professoreita keskustelemaan EU-lainsäädännön merkityksestä. Jos sitten puhun aiheestamme, tämän päivän aiheestamme, kansalaisuus ja perusoikeudet, ei pysty missään tapauksessa yliarvioimaan Lissabonin sopimuksen merkitystä Euroopan kansalaisille ja perusoikeuksille. Ja Tähän on kolme pääsyytä. Ensinnäkin Euroopan unionin kansalaisuus on nyt vihdoin ja viimein saanut oman Bill of Rightsinsa perusoikeuskirjan muodossa. Tähän mennessä Euroopan unionin kansalaisuus on ollut vain luuranko, joka nyt on saanut lihaa luiden ympärille. Toiseksi perusoikeuskirja muuttaa Euroopan unionin kansalaisuutta. Nyt kyse on ryppäästä oikeuksia, jotka muodostavat kansalaisuuden. Kolmanneksi perusoikeuskirja ei ole sen enempää osa perustuslakia perinteisessä kansalaisjärjestömallissa sen enempää. Se ei ole myöskään mikään ihmisoikeusperuskirja, ei edes Euroopan ihmisoikeus yleissopimuksen mukaisesti. Vaan kyse on välineistä, joilla välitetään, siirretään oikeuksia. Tämä on väline yksilön ja äh, valtion välillä, hallinnon välillä. Omassa esityksessäni aion tutkia kaikkia näitä kolmea perustetta, joiden pohjalta voidaan tutkia perusoikeuksien ja Euroopan kansalaisuuden välistä suhdetta Lissabonin sopimuksen pohjalta. Ensinnäkin haluan käsitellä sitä kysymystä, että Euroopan unionin kansalaisuus on nyt huomattavasti kiinnostavampi elementti eurooppalaisille. Nyt oman kansallisen kansalaisuuden lisäksi eurooppalaisilla on mahdollisuus käyttää hyväkseen myöskin eurooppalaista kansal- kansalaisuuttaan. peruskirjan kautta kansalaisuuden käsite on laajentunut. Nyt kyse on oikeuksien haltijoista. Kyse ei ole vain yksittäisten jäsenvaltioiden kansalaisista, jotka hyötyvät sitten tällaisista vapauksista kuin esimerkiksi työntekijöiden vapaa liikkuvuus, vaan eh, tässä otetaan huomioon myöskin kolmansien maiden kansalaiset. Oikeudet eivät perustu enää perust- kansallisiin perustuslaillisiin elementteihin sen enempää kuin kansainvälisiin sopimuksiinkaan. Näiden, näiden oikeuksien hyödyntämiseen liittyy paljon erilaisia hankaluuksia. Kyse on nyt siitä, että jäsenvaltiot uskovat, uskovat siihen, että Euroopan unioni tarjoaa tiettyjä olennaisia palveluita ja oikeuksia kansalaisilleen. tutkinut joitakin peruselementtejä uudessa lainsäädännössä ja katsoo, miten se vaikuttaa kansalaisuuteen. Perusoikeuskirjahan hyväksyttiin kolmen keskeisen toimielimen toimesta vuonna 2000. Valmistelukunta oli valtava hanke ja siihenkin liittyy tietysti paljon ristiriitaisuuksia ja keskustelua. Peruskirjan alun alun perin piti olla väline, jossa vahvistetaan ne oikeudet, jotka, kansalaisilla joka tapauksessa jo oli, eikä ollut missään tapauksessa tarkoitus laajentaa noita oikeuksia peruskirjan kautta. Mutta, mutta tällainen hanke, jossa pyritään vahvistamaan niitä oikeuksia ja vakiinnuttamaan ne oikeudet, joita kansalaisilla jo on, niin jos tämä vahvistetaan yhdessä asiakirjassa, niin tämä aiheuttaa tietysti tuollaisen laajenevan elementin – oikeuksien välinen yhteentoimivuus tulee esille. Ja tällaisissa hankkeissa käy selväksi se, että pyritään laajentamaan mahdollisuuksia. Huolimatta yhden, tai johtuen siitä, että yksi jäsenvaltio vahvasti vastusti tätä, niin perusoikeuskirjaa ei sisällytetty perussopimukseen. Mutta siitä huolimatta siitä huolimatta peruskirja, perusoikeuskirja on nyt olennainen osa yleistä lainsäädäntöpuitteistoa. Jäsenvaltioiden juristit ovat tässä mukana olleet luomassa, luomassa tätä ja myöskin Euroopan yhteisön tuomioistuin on ollut mukana luomassa, luomassa tätä rakennetta – Monet jäsenvaltiot ovat olleet tyytymättömiä aikaisempaan järjestelmään. Ja kuvailenpa teille joitakin elementtejä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden täytyy voida luottaa siihen, että niiden kansallinen perustuslakijärjestelmä ei kyseenalaistu EU-toimista johtuen. Ja tähän ei saa johtaa se, että EU-tasolla ei ole riittävästi perusoikeuslainsäädäntöä. Toiseksi EU tarvitsee yhtenäisen asiakirjan, yhden asiakirjan, jossa vahvistetaan selkeästi se, mitkä oikeudet ovat olemassa EU-lainsäädännön puitteissa. että tämä on täysin selvää jäsenvaltioiden viranomaisille ja kansalaisille. Kolmanneksi, jos EU-lainsäädäntö vaikuttaa sellaisilla alueilla, joka vaikuttaa suoraan kansalaisiin, niin silloin tarvitaan rinnalla kulkeva perusoikeusrakenne, joka takaa sen, että ihmisten oikeuksia ei lähdetä kyseenalaistamaan. turvallisuus- ja oikeusalueen mukaan ottaminen EU-lainsäädäntöön tarkoittaa sitä, että tämä liittyy tiiviisti myöskin kansalaisten elämään. Kansalliset tuomioistuimet tarvivat, tarvitsevat uskoa siihen, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan, noudatetaan ja täytäntöön pannaan niin, että ne ihmiset, joihin nuo toimenpiteet vaikuttavat, pystyvät myöskin haastamaan nämä päätökset. Ja tämän pitää perustua selkeästi sitoviin oikeuksiin. Mitä sitten tulee EU-lainsäädännön johdonmukaisuuteen? Se riippuu täysistä perusoikeuksista, samoin kuin jäsenvaltioiden velvoitteista Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen perusteella ja muiden ihmisoikeussopimusten puitteissa. Missään tavassa EU-lainsäädäntö ei saa lähteä kyseenalaistamaan eikä purkamaan näitä sitoumuksia. Mitä peruskirja sitten oikein tarkoittaa EUn kansalaisille? Kyse on Bill of Rightsista. Siinä luetaan oike- luetellaan oikeudet, seitsemän lukua, vapaudet, tasavertaisuus, yhteisvastuu, kansalaisten oikeudet, oikeus ja yleismääräykset. Ja ensimmäisenä arvokkuus. Tällä näillä eri määräyksillä on erilaiset oikeudelliset vaikutukset. Minun mielestäni, jos lukee perusoikeuskirja ja tutkii yleismääräyksiä, näin hänen sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta pyydetään meidän tekevän. No selvää, että esimerkiksi ensimmäisessä luvussa olevat määräykset jotenkin poikkeaisivat jostain muusta. Jos katsotaan artiklaa 2, se sisältää oikeuden elämään. Se heijastelee laista määräystä Euroopan unionin yleissopimuksen ihmisoikeuksista. Ihmisoikeustuomioistuimia ei ole ikinä kyseenalaistanut oikeutta elämään ja on tulkinnut sitä toistuvasti hyvinkin monimutkaisissa ja arkaluontoisissa kysymyksissä. Perusoikeuskirjassa työstetään näitä samoja kysymyksiä. Ne oikeudet, jotka perusoikeuskirjasta löytyvät, ovat peräisin lähinnä kahdesta lähteestä. Ensinnäkin kyse on jo olemassa olleista oikeuksista EU-lainsäädännössä, esimerkiksi kansalaisten vapaa liikkuvuus. Ja toiseksi sitten yleis, eurooppalainen yle, ihmisoikeusyleissopimus ja sen pöytäkirjat. Eli jos kyse on oikeuksissa, jotka vastaavat ihmisoikeusyleissopimuksen määräyksiä, niin silloin perusoikeuskirjan määräysten ja soveltamisalan pitää olla sama kuin yleissopimuksen soveltamisalan. Mutta tässä ei kuitenkaan estetä unionin lainsäädäntöä laajentamasta näitä oikeuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos katsomme artiklaa 7 perusoikeuskirjassa oikeus äh, saada suoja yksityis- ja perheelämälle – niin esimerkiksi Gillen ja Quinton tapauksessa, Gillen ja Quinton vastaan yhdistynyt kuningaskunta, niin tuossa tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin eh, oli sitä mieltä, että yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä selvästi rikotaan yksityiselämän suojaa. Poliisimääräykset rikkovat näitä, lainsä, näitä määräyksiä ja oikeuksia. Tämä vaikuttaa myöskin oikeuden turvallisuuden vapauden alaan. Näissä tapauksissa yhteisötuomioistuin oli sitä mieltä, että yhdistyneen kuningaskunnan poliisin DNA-tietokanta, joka sisältää DNA-näytteitä ja muita näytteitä sellaisista, sellaisilta henkilöitä, joita oli ikinä edes epäilty rikoksista, saatika sitten, että olisi tuomittu jostain. Tällaisen rekisterin ylläpito rikkoi myöskin yksityisyyttä vastaan. Tukholman ohjelmasta on mainittu jo usean otteeseen tämän aamun kuluessa. Siinä vaaditaan, pyydetään, että komissio ryhtyy selvittämään sitä, että miten ja josko jäsenvaltioiden viranomaiset voisivat nopeasti kerätä tietoa toisen jäsenvaltion julkiselta viranomaiselta ilman pakkotoimenpiteitä tai käyttämällä toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisia. Samoin ohjelma pyytää komissiolta myöskin sitä, että se selvittäisi se, kuinka poliisiyhteistyötä voitaisiin vahvistaa liittyen esimerkiksi viestintäjärjestelmien ei yhteen toimivuutta ajatellen ja miten pystytään käyttämään esimerkiksi peitetutkijoita ja miten pystytään sitten operatiivista yhteistyötä vahvistamaan tällä alalla. Kun tällaisiin toimiin ryhdytään, niin komission täytyy pitää mielessä, yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja varmistaa se, että sen toimenpiteet eivät missään tapauksessa rohkaise ja kannusta yksi, rikkomaan yksityisyyden suojaa vastaan. Oli sitten kyse sormenjälkien keräämistä DNAsta tai muusta vastaavasta. koska joissain tapauksissa jopa näiden tietojen kerääminen rikkoo artiklaa 7 vasten perusoikeuskirjassa. Sitten eteenpäin esityksessäni. Niin perusoikeuskirjaa sillä ei ole, sen soveltamisella ei ole rajattu vain Euroopan unionin kansalaisiin. No joissakin luvuissa on kansalaisuusrajoite, ja nämä löytyvät lähinnä vain luvusta viisi. Erityisesti äh, esimerkiksi äänestysoikeus ja vaaleissa ehdolle asettaminen Euroopan parlamentissa ja kunnallisella tasolla on rajattu koskemaan vain kansalaisia. vapaa liikkuvuus, asumisoikeus ja diplomaatti ja konsuli, konsulisuojelun saaminen ovat vain kansalaisten oikeuksia. Kuitenkin luvus, jonka otsikko on kansalainen, siellä on suuri joukko oikeuksia, merkittäviä oikeuksia, jotka kuuluvat kenelle hyvänsä Euroopan unionissa, olipa kyse kansalaista tai, Euroopan, ää, äh, tai kolmansien maiden kansalaisista. Esimerkiksi artikla 41 sisältää oikeuden hyvään hallintoon. Tämä löytyy kansalaisten oikeuksista, mutta siellä sanotaan, että jokaisella henkilöllä on oikeus saada asiansa käsiteltyä riippumattomasti, tasapuolisesti ja järkevän ajan puitteissa Euroopan unionin toimielimissä. Ja tässä tapauksessa jokainen ihminen, jokainen tarkoittaa kaikkia, ei vain kansalaisia. Mutta kyse on henkilöistä, jotka asuvat säännöllisesti tai epäsäännöllisesti unionin alueella tai missä hyvänsä maailmassa, jos nämä asiat vaativat EU-viranomaisen toimintaa. Euroopan unionin toimielimet ja tahot täytäntöönpanevat jos, jos kansalliset viranomaiset täytäntöönpanevat EU-lainsäädäntöä, niin niidenkin pitää pitää mielessä artikla 41 Jokaisella ihmisellä on oikeus vaatia sitä, että hänen asioitaan käsitellään tasapuolisesti ja järkevästi järkevän ajan kuluessa. Ja esimerkiksi turvapaikkalainsäädäntöä pitäisi soveltaa EU-sekundaarilainsäädännön puitteissa. Ja esimerkiksi palestiinalaisen turvapaikkahakemus Kyproksella, Pyro, <clears throat> Kyproksella hylättiin 17 vuoden käsittelyn jälkeen. Se ei varmaan ollut kovinkaan järkevä ajan, ajanjakso asian käsittelyä varten. Kansalaisuutta on pohdittu paljon ja tässä jäävät monet ajatukset rotuun ja kansallisuuteen liittyen. Marshallin mielestä kansalaisuus tarkoittaa oikeuksien kertymää. Kyse on alueella asuvista ihmisistä, joilla on oikeus vaatia tiettyä määrää oikeuksia. Ja kun nuo oikeudet saadaan, niin silloin kansalaisuutta toteutetaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa Marshall tutki 1700-1800-luvun oikeuksien kerääntymistä ja sosiaalisten oikeuksien saamista lopuksi 1900-luvulla. Jos tutkitaan tätä oikeuksien nippua rypestä, jonka kansalaiset ovat saaneet sopimusten kautta, niin on selkeästi nähtävissä, että me nyt siirrytään työstä oikeudesta työhön, oikeudesta liikkuvuuteen. Nyt siirrytään aina enemmän poliittisiin oikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin liikkuu patua yksilö missä hyvänsä Euroopassa. Uusi eurooppalainen sosiaalijärjestelmä, joka astui voimaan ensimmäinen toukokuuta tänä vuonna, vallankumouksellisesti vaikuttaa ihmisten oikeuksiin saada laadukasta, laadukasta sosiaalista suojelua, missä ikinä Euroopan unionissa sijaitsevatkaan. Euroopan unionissa nykypäivänä kolmansien maiden kansalaiset nauttivat EU-oikeuksista mitä erilaisimpien välineiden kautta. Nämä sisältävät ennen kaikkea esimerkiksi direktiivin kolmansien maiden kansalaisten pitkäaikaiseen oleskeluun liittyen. Siinä taataan oikeus oleskeluun ja vapaa liikkuvuus taloudellista työhön liittyvistä syistä johtuen, kunhan henkilö on oleskellut viisi vuotta laillisesti alueellamme. Perheen yhdistämismääräykset mahdollistavat mahdollistavat sen, että me asuvat kolmansien maiden kansalaiset saavat hakea perheensä luokseen erilaiset määräykset liittyen opiskelijoihin ja koululaisiin kattavat myöskin kolmansimainen kansalaiset. Ja sitten vielä tuo ristiriitainen palautusdirektiivi. Se tarkoittaa sitä, että joko kolmansimainen kansalaisille pitää antaa oleskelulupa, tai sitten heidät pitää karkottaa, poistaa maasta. Mutta kaikkia näitä kysymyksiä tutkitaan perusoikeuskirjan pohjalta. Y- yksityis- ja perheoikeuden oikeus, eh, oikeudet. Näitä on tutkittu ihmisoikeustuomioistuimessa ja usein näitä käytetään suojana karkottamista pois, maasta poistamista vastaan. Jo nyt sekundaarilainsäädännön puitteissa, jossa käsitellään kolmansien maiden kansalaisia, on täysin selvää, että nämäkin saavat tuon Marshall-kansalaisuusnäkemyksen pohjalta nämä oikeudet. Ja perusoikeuskirja laajentaa nyt näitä oikeuksia. Lähestulkoon kaikki oikeudet, jotka ovat perusoikeuskirjassa, niitä ei sovelleta vain EU-kansalaisiin, vaan myöskin kolmansien maiden kansalaisiin. Kun tällaiset oikeudet saa haltuunsa, niin se, jos se tehdään siten, kuten Marshall kuvaa tätä, niin silloin saadaan tällainen minimikansalaisuus, ydinkansalaisuus. unionin kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välinen aukko on kaventunut johtuen siitä, että Euroopan unionin alueella oleskelevien oikeuksia on tasattu. Ennen kuin meillä oli perusoikeuskirja, niin me ymmärsimme perusoikeudet siten, että ne kuuluvat kahteen kutakuinkin erilliseen maailmaan. Yhtäältä kansalliset mm, perus, perustuslakeihin liittyvät määräykset mutta kyse oli myöskin tällaista Bill of Rights lähestymistavasta, joka sisälsi kansalaisten oikeudet. Bill of Rights on osa perustuslakia ja näin ollen valtion viranomaisten tehtävänä on suojella näitä oikeuksia. Jäsenvaltioiden viranomaiset eh, saattavat olla kohtaamatta tällaisia kansallisia Bill of Rightsia, mutta tällä ei ole mitään merkitystä, kunhan huolehditaan siitä, että oikeuksien täytäntöönpaneva lainsäädäntö saadaan hyväksyttyä. Perustuslait suojaavat osittain Euroopassa tiettyjä kansoja johtuen eh, toisen maailmansodan jälkeistä tapahtumista. Ihmisoikeudet, ihmisoikeuksia on käsitelty alueellisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeusyleisopimus on yksi tällainen. Valtio ottaa vastuulleen ihmisoikeuksien suojaamisen ja takaamisen omalla alueellaan, sovellettavaksi omalla alueella oleviin kansalaisiin. Yle, yleissopimukset kuuluvat ensinnäkin kansallisten viranomaisten sovellettavaksi. Toiseksi kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on päättää siitä, mikä kansainvälisen yleissopimuksen merkitys on kansallisen viranomaisen toiminnassa. Ja Euroopan Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen liittyy myöskin ihmisoikeustuomioistuin, jota, johonka yksilöt voivat viedä asioitaan käsiteltäväksi. No, tämä on aika poikkeuksellista kuitenkin kansainvälisissä ihmisoikeusyleissopimuksissa. Perusoikeuskirjalle sen enempää perustuslaki kuin kansainvälinen ihmisoikeussopimuskaan. Se on osa eurooppalaista lainsäädäntöä Ja se asettaa velvoitteita velvoittaa, velvoit, asettaa velvoitteita kansallisille viranomaisille ja nämä velvoitteita lähteä muuttamaan. Euroopan yhteisön tuomioistuin on vastuussa tästä tulkinnasta ja kaikki kansalliset tuomioistuimet voivat kääntyä hakemaan tulkinta-apua Euroopan, unionin, Euroopan yhteisön tuomioistuimelta. Jos Jos katsomme Bayerin osavaltiota, niin perusoikeuskirjassa Sakin pitää noudattaa perusoikeuskirjaa. Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet tämän asiakirjan, mutta kyse ei ole minkään ainoankaan jäsenvaltion perustuslaillisesta prosessista. Tämän oikeuskokoelman luominen ei kuulu vain yhdelle valtiolle, mutta jäsenvaltioiden viranomaisten pitää noudattaa lainsäädäntöä. Ja palaisin siihen, mitä sanoin ihmiso- ihmisoikeustuomioistuimesta ja tuosta tapauksesta yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, mitä sanoin Tukholman ohjelmasta ja miten tämä vaikuttaa jäsenvaltioiden viranomaisten väitteisiin siitä, minkälainen oikeus heillä on käyttää ähm, pakkotoimia. Jos yhden, jäsenva- yhden jäsenvaltion viranomaiset eivät voi päättää, että oikeutta yksityisyyteen ja perhe-elämään sovelletaan vain sen omiin kansalaisiin, vaan tätä pitää soveltaa myöskin muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin, jotka sattuvat oleskelemaan tuon jäsenvaltion alueella. Mutta peruskirja vaatii myöskin sitä, että he takaavat nämä samat oikeudet myöskin kolmansien maiden kansalaisille. Olivatpa nämä sitten säännöllisesti tai epäsäännöllisesti tuon jäsenvaltion alueella. Eli näin Eli jäsenvaltiot eivät voi lähteä muokkaamaan näitä oikeuksia. jäsenvaltiot eivät voi lähteä soveltamaan tiettyä oikeutta vain tietyillä alueilla maassaan. Ei esimerkiksi kuten Australiassa tiettyä lainsäädäntöä sovellettiin vain pääsiäissaarella, mutta ei muualla. Tämä ei ole mahdollista. Jäsenvaltioiden viranomaiset ovat velvoitetta huolehtimaan myöskin siitä, että että perusoikeudet taataan kaikille niille, kenellä niihin oikeus on. Tärkeintä on se, että kaikilla kansalaisilla on pääsy näihin oikeuksiin, niihin oikeuksiin, jotka on taattu perusoikeuskirjan kautta. Kyse on kolmesta pääseuraamuksesta. Ensinnäkin EU-kansalaisilla on nyt käytössään perusoikeuskirja, joka on juridisesti sitova ja jota valtioiden viranomaisten täytyy täytäntöön panna. Toiseksi kolmansien maiden kansalaiset kokoavat aina enemmän ihmisiä nauttimaan näistä oikeuksista. Kolmanneksi perusoikeuskirja antaa uuden lähteen, oikeuksien lähteen Euroopassa asuville ja yhdenkään jäsenvaltion viranomainen ei voi näitä oikeuksia lähteä muokkaamaan, vaikka nuo oikeudet aiheuttaisivat hankaluuksia tuolle valtiolle. Näin jäsenvaltioilla on laajempi, pystyvät luottamaan enemmän vastavuoroisesti eri jäsenvaltioiden viranomaisiin ja myöskin EU-hallintoon. Kiitokset. Merci madame pour cette analyse juridique. Kiitoksia tästä pikkutarkasta analyysistä eh, sen suhteen, että miten eh, perusoikeuksia kansalaisuutta sovelletaan. Seuraavaksi Dusan Sijanski on Euroopan komission eh, erityisneuvonantaja ja perustaja ja eh, kunniaprofessori eh, Geneven yliopiston politologian laitoksella. Kiitoksia, hyvät kuulijat. Ihan nopeasti kuvailen ihan eri näkökulmasta, mutta myöskin yhdentäen näihin samoihin puheisiin, joita olemme kuulleet poliittisen analyysin Euroopan unionin kansalaisuudesta. Minun suunnitelmallinen yksinkertainen. Ensinnäkin eh, kyselen tästä eh, poliittisesta Euroopan alueesta, jota ollaan luomassa, ja sitten eh, katson demokratiaa kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä tätä edustuksellista demokratiaa, jonka tunnemme hyvin, ja sitten toisaalta tätä suoraa demokratiaa, jota myöskin ollaan nyt ottamassa Euroopan unionin järjestelmään. Toinen osio sitten hyvin lyhyesti käy läpi erilaiset kuulemiset, koska kuuleminen ja nämä mekanismit ja elimet, joita on olemassa, eli komission kuulemismenettelyt, ovat yksi keino olla yhteydessä kansalaisiin päätöksentekomenettelyn puitteissa. Ja sitten lopuksi teen päätelmät ja siitä johtopäätökset, jotka koskevat ensinnäkin kysymystä, kun mietitään, mitä me voimme ja mitä meidän pitäisi tehdä nyt välittömästi, jotta nuoret alkaisivat kiinnostumaan Euroopasta, koska pian he työntävät meidät syrjään ja minä varmasti tässä syrjään joudun ensimmäisenä. Ja mitä siis tältä osin pitäisi tehdä, mielestäni tässä on kolmekin eri akselia. Ensinnäkin se, että alettaisiin opettamaan eurooppalaista kansalaistaitoa sitten toisekseen koulutuksen yleinen ulottuvuus kouluissa ja kolmanneksi tieteellisen metodin käyttöönotto. Ja lopuksi sitä muutaman ihan henkilökohtaisen näkemyksen, jotka myöskin ottavat kantaa puheenjohtaja Baroson johtopäätöksiin hyvin pian. Varmaan huomaatte, että minä puhun ihan omissa nimissäni. Joten eurooppalainen poliittinen alue näin johdannoksi. Ensimmäistä kertaa tässä perustelussopimuksessa ihminen ja yksilö sinänsä oli keskiössä, jonka ympärille kehittyvät nämä vapaudet ja oikeudet, joista kollega juuri puhui. Mutta minua aivan erityisesti kiinnostaa ajatuksen vapaus, mielipideen ja sanan vapaus ja sitten eh, myöskin tiedonsaantivapaus ja kokoontumisvapaus. Eh, nämähän ovat sellaisia vapauksia, jotka ovat aivan demokratian alkolähteellä. Eh, tarkastelemme näitä elementtejä hetken kuluttua. Ja toinen näkökohta, joka on mielestäni kiintoissa, politologian kannalta perustamissopimuksessa on myöskin puolueiden, poliittisten ryhmien merkitys ja juuri Euroopan unionin tasolla niitähän pyydetään ilmaisemaan kansalaisten tahto Ja sitten edustuksellinen demokratia, ei minun tästä tarvitse mitään esipuheita esittää. Me tunnemme kaikki tarkkaan sen, mikä on parlamentti, mitä se tarkoittaa meidän kannaltamme, mutta tiedämme myöskin sen, että se kehittää omia toimivaltuuksiaan yhteispäätösmenettelyssä eri aloilla, jotka tulivat mukaan Lissabonin sopimuksen myötä toimivaltuuksiin. Eli kaikki tämä antaa parlamentille lisää valtaa. Sitten voidaan miettiä, kuinka on mahdollista, että ei ole olemassa suhteita tämän vallan ja sitten osallistumisasteen välillä. Olemme kuitenkin havainneet, että kansalaisten osallistuminen, osallistuminen laskee, kun parlamentin valta nousee. Eli eikö tässä ole ehkä vajetta tiedonsaannissa? että kansalaiset eivät ole tietoisia siitä, että parlamentti ei ole enää pelkästään neuvontava elin, vaan sillä on todellista valtaa. Eli tämä on ensimmäinen mielenkiintoinen kysymys. Sitten toinen seikka. Jos katsotaan osallistumista eri jäsenvaltioissa, niin havaitaan, että osallistuminen mm, on korkeampaa, mutta kahdessa maassa osallistumisaste on 50 prosentin luokkaa, nimittäin Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Sveitsissä on 50 prosentin osallistumisaste, kun siellä on vaalit. Mehän olemme varsin tyytyväisiä ja ajattelemme, että no, se on todellakin menestys, koska sielläkin pikkuhiljaa osallistuminen laskee, joten äänestymisinto laskee, joten täytyy huomioida se, että sellaisissa rakenteissa, jossa valta ei ole kovinkaan selvää, tai sen suhde ei ole suora, siis äänestyksen, parlamenttiäänestyksen tai vaalien välillä ja sitten toisaalta taas federaation edustajien välillä. Täällähän me valitsemme eh, Tällähän me valitsemme itse asiassa parlamentin jäsenet suoraan, niin minäkin valitsen, koska olen, minun on Kreikan kaksoiskansalaisuus. Mutta emme valitse suoraan komission jäseniä, jonka tiedä edes kuka on komission puheenjohtaja. Ja sieltä tulikin Jacques Delorsin ajatus siitä, että pitäisi luoda jonkinlainen kytkentä äänestyksen tuloksen ja puheenjohtajan valinnan välille. Ja tästä seurauksena olisi ollut se, että puheenjohtaja olisi voinut sitten valita oman komissionsa eikä joutunut hyväksymään jäsenvaltioiden nimityksiä ja käymään näitä hyvin vaikeitakin neuvotteluja. Tämä on siis ensimmäinen näkökohta. Toisekseen voidaan havaita, että olemme kovin kaukana kaikesta huolimatta. Muistatte ehkä Haasin ennustukset Euroopan yhdentymisen periaatteesta. Ernst Haas aikoinaan sanoi, että ja samaan aikaan syntyy kehitystä siihen suuntaan, että luodaan oikeat eurooppalaiset puolueet. No meillä on vasta tällaisia jonkinlaisia alkuasteita olemassa, ei mitään tehokkaita puolueita. Ja hän sanoi myöskin, että saman aikaan, kun tulee taloudesta, sosiaalista ja muuta toimivaltaa, niin myöskin syntyy monenlaisia kansalaisjärjestöjä ja muita ryhmittymiä, jotka käyvät vuoropuhelua näiden elinten kanssa. Mutta näin ei ole kuitenkaan käynyt. Sitten kolmas huomio, niin sitten äh, äh, tämä voimakeskittymä, se on joutunut lobbauksen kovaksi kohteeksi ja minä tapasin täällä parlamentin kaltavilla vuosikymmeniä sitten ihmisiä, jotka sanoivat, että kun ketään ei kiinnostaa, mitä me teemme. Nyt tässä vaan kamppaillaan sen kanssa, miten päästäisiin näistä lehittelijöistä eroon. Ja se osoittaa kyllä sitä, että tässä instituutiossa on valtaa ja politologian kannalta on nimenomaan juuri tärkeää tehdä havaintoja siitä, minkälaisia tuloksia syntyy, kun nämä ryhmittävät painostavat ja koettavat vaikuttaa tähän päätöksentekoprosessiin. Meillä on yhtäältä tämä lainsäädäntöprosessi, jonka tulokset sitten tulevat, ja sitten se, että ei välttämättä ihan ilmaiseksi toimita, mutta tehokkaasti kuitenkin. Tämähän se tavoite on näillä ryhmittymillä ja No, nähtävästi kuitenkin meillä on jonkinlainen positiivinen elementti sillä tasolla Euroopan parlamentissa. Ja sitten suora osallistuminen tietenkin aloitteen luominen poliittiseen Euroopan on aivan erityisen tärkeä siis hyvin tuossa Miljoona kansalaista voi eh, kerätä adressin, no sitä koskee monenlaiset eh, säännöt eh, sen suhteen, että kuinka tällaisen aloitteen voi esittää. Ja myöskin kolmas osa jäsenvaltioista täytyy olla tässä takana. Eli tässä on jäsenvaltioiden lukumäärän nähden jotain sääntöjä. Sitten tämä osallistumisaste näissä allekirjoittajavaltioissa, eh, sekin on erilainen sääntö kuin mitä meillä on Sveitsissä, jossa aloitte voidaan käynnistää riippumatta mistään kiintiöistä. Eh, tällaisen aloitteen voi esittää federaatiotasolla. Ja sitten on myöskin se, että täytyy pystyä seuraamaan tämän aloitteen jäljitettävyyttä ja Tämäkin on kiintoisa. Jos siis aloite koskee sellaisia arvoja, jotka ovat vastoin perusarvoja Euroopan unionissa tai Euroopan unionia ylipäätään, niin tällaista aloitetta ei voida ottaa vastaan. Tällaiset aloitteet voivat koskea vain komission toimivalta kysymyksiä sen takia, että toisin kuin Sveitsin aloitteet. Siis Sveitsissähän käy niin, että kun kertaalleen asiasta on äänestetty, niin se suoraan kirjataan perustuslakiin, kun taas täällä aloite vasta saa liikkeelle komission, eli aloitteella edellytetään, että komissio toimii ja ryhtyy toimiin ja määritetään, että minkälainen aloite pitää esittää neuvostolle. Eli tässä on erilaisesta tilanteesta kyse. Tässä toimitaan edelleen tässä samassa lainsäädäntöprosessissa, eli komissio esittää ja neuvosto ja parlamentti sitten yhdessä päättävät tässä lainsäädäntöprosessissa. Eli tällainen aivan oleellinen ero on olemassa, niin kuin näette Sveitsiin nähden. Sveitsissä asiat toimivat suoraan, koska katsomme, että Sveitsin kansan on olemassa, vaikkakin meillä tiettyjä eroavaisuuksia on. Täällä kuitenkin katsotaan hyvin tarkkaan jäsenvaltiotasolla ja määriteltyjen kriteerien mukaisesti tätä aloiteoikeutta. Kun minä luin nuo säännöt, niin en mieluummin sano niistä mitään, koska se on hyvin mutkikasta. Tiedän, että tämä on varsin raskassoitoista Jopa tällaisessa pienessä maassa, kun Sveitsi aloitteen tekeminen on vaikeaa, joten en edes kuvittele, miten hankalaa sitä on laskea Euroopan unionissa, kun pitää olla tietty kiintiö per jäsenvaltiota tässä aloitteen takana. No mutta se on kuitenkin kiintoisaa sitten Toinen suora vaikutusmahdollisuus on, ovat nämä vetomukset. Ne ovat kiintoisia kahdellakin tapaa jo monen vuoden ajan ne ovat olleet olemassa ja ne ovat kiintoisia sikäli, että yli tuhat vaatimusta tulee kuitenkin vuodessa. Se on kiintoisaa politologian ja sosiologian kannalta. On kiintoisaa tutkia, että minkälainen sisältö näissä vetomuksessa on ja minkälainen tämä vetomusprosessi on. Sehän on yksi osallistumisen muoto tähän Euroopan unionin prosessiin. Se tietenkään tarkoittaa sitä, että niillä olisi siis suoraa vaikutusta valtasuhteisiin Euroopan unionissa, mutta sosiologisesti no, yhteiskunnan kannalta on mielenkiintoista tarkkailla sitä, että onko tässä muodostumassa jonkinlainen Euroopan unionin oikeuden alue eri tasoilla. No, sitten tietysti myöskin tämä asiamies. Ja sitten on näitä kuulemisia ja on tietenkin havaittavissa kaikkien näiden prosessien kautta, jotka ovat olleet jo olemassa useita vuosia ja sama koskee myöskin tiedonsaantia. Sitten toinen osallistumiskeino kansalaisilla, jota itse mietin, on osallistuminen kans- kansallisiin äänestyksiin. Koska tiedämme tämän juuri tämän perustamissopimuksen osalta, minkälainen keskustelu oli Ranskassa. Hyvin erityinen. No, ehkä se oli argumentoinniltaan osittain ontuvaa, jos ajatellaan kampanjaa sitä, miten huonosti oli ymmärretty, mikä Eurooppa on. Mutta siitä huolimatta kuitenkin ne, jotka äänestivät vastaan, niin sanoivat, että he uskovat kuitenkin Eurooppaan. No, Kuinka, sitten tietysti miettiä, kuinka voi uskoa Eurooppaa ja samalla äänestää vastaan, mutta on tietysti monenlaisia argumentteja. Tämä on kuitenkin osallistumisen muoto, ja se varmasti kyllä vilkastutti keskustelua erikoisyisellä tavalla Ranskassa. Muistan yhden toisen keskustelun, jota käytiin aikaa sitten, nimittäin vuonna 1954, kun käytiin keskustelua CD-stä No se ei oikeastaan johtanut mihinkään erityisesti Euroopan unionin toiminnan kannalta, mutta Mutta siis merkittävähän tässä on se, että kuinka me hyväksymme sen, että tällainen kansanäänestys Eh, joka on siis demokraattinen kansallisella tasolla, on aika epädemokraattinen Euroopan unionin tasolla, koska tällainen vähemmistö kansalaisia eh, ja osallistumisastekin voi kansallisesti olla vaikka 60 prosenttia, niin tällainen vähemmistö voi eh, jumittaa koko perustussopimus, perustamissopimusprosessin. Ja sen takia ehkä syntyy tällaisia eurooppalaisia kansanäänestyksiä. Jos siis vielä syntyy uusi perussopimus, no Giscard d'Estaing sanoi, että kyllä tämä sopimus on nyt voimassa ikuisesti, mutta ei kannata koskaan uskoa poliitikkoja, varsinkin kun ovat itse olleet tässä laatimassa tätä sopimusta, mutta siis kuitenkin kiintoisaa on tässä se, että olemme vuosien ajan eläneet tässä sopimusten kanssa, jotka ovat muuttaneet jatkuvasti tätä rakennetta ja toimintaa Euroopan unionissa. Siis jos ajatellaan 60 vuoden ajan, niin alusti, aluksi lähdettiin liikkeelle hyvin kapea-alaisesta sopimuksesta ja nyt on saatu yhä laajemmat toimivaltuudet ja tätä toimivaltaa laajennetaan yhä uusille alueille. Eli mietin vain, että jos ajatellaan mihin työhön on jo ryhdytty, niin pitäisikö vielä ottaa käyttöön eurooppalainen kansanäänestys. Muistuttaisin tästä, että juuri kenraali de Gaulle aikoinaan ensimmäiseksi ehdotti eurooppalaista kansanäänestystä jo aikoinaan. Eli kaipa nyt pitäisi sen verran ainakin osoittaa kunnioitusta kenraali de Gaullille ja miettiä vielä, että olisiko mahdollista käyttää kansanäänestystä ainakin tällaisista perustavanlaatuisista muutoksista ja jonkinlaista Euroopan perustuslaista se varmaan kestäisi vielä, mutta joka tapauksessa tällaisella kansanäänestyksellä voitaisiin eh, tai siinä voitaisiin huomioida periaate, jota käytetään Sveitsissä, nimittäin, että pitää olla kaksinkertainen määräenemmistö yhtäältä kansan eh, ja toisaalta sitten myöskin eri kantoneiden eh, lukumäärän suhteen. Eli jos muistatte Lissabonin sopimuksesta käydyt keskustelut, niin 2014 otetaan huomioon 60 prosentin enemmistö sekä valtioiden että äh, kansalaisten osalta. Äh, tämä on juuri tällainen valaliittomainen tapa edetä, eli äh, tässä otetaan huomioon nämä yksiköt, jotka muodostavat Euroopan unionin ja sitten itse kansalaiset. No, tämä kysymys ehkä jää vielä auki tulevaisuuden kannalta. Sitten kuulemiset. En puhu tästä mm, alusta tästä pitkän, koska tiedämme kyllä, mitä Euroopassa on tästä kehittynyt. Euroopan vallan syntyminen on myöskin saanut aikaan tällaisia kansalaisryhmiä, järjestöjä, lobbaajia, lobbausryhmiä, ammattijärjestöjä ja muita. Niitä on satoja joidenkin lähteiden mukaan jopa 1500-3000 lobbaajaa, 500 tuhanteen erilaista ryhmää, ammattiryhmää tai elinkeinoryhmää noin sektoreittain. Ja olemme Jean Menon kanssa miettineet, tätä tutkineet jo vuosien ajan. Tässä on tällainen parallelismi olemassa, kun perustamissopimuksessa säädetään esimerkiksi siitä, että vaikka terveydenalalla tunnustetaan uudet osteopaatit, niin osteopaatit suoraan päätä sitten perustivat oman ammattijärjestönsä ja kävivät vuoropuhelua lainsäätien kanssa. Eli tässä on tällainen uusi kerros uusi rakenne, joka eikä suoraan tai epäsuoraan on myöskin tällaista kanssakäymistä kansalaisten kanssa. Tunnemme tietysti kaikki nämä instituutiot ja elimet, joita on olemassa paljon. Ja nämä elimet saattavat joskus saada jonkin institutionaalisen asemankin, niin kuin entinen talous- ja sosiaalikomitea, niin kun kävelette tuosta sen rakennuksen osin, ohi, niin huomaatte kyllä, miten se on kehittynyt – Kuitenkin tässä on yksi puute, koska se ei ole tarpeeksi edustuksellinen. Siellä on liian vähän jäseniä, jotta se voisi tasapainoisesti edustaa erilaisia intressejä. Sitten toisaalta taas eh, nämä järjestöt, niin kuin COPA, Business Europe ja ammattijärjestöt, niin koordinoivat sitten talous- ja sosiaalikomitean jäsenten toimintaa. Joten tässä on monenlaisia yhteiskunnallisia prosesseja käynnissä ja niillä on merkitystä, koska ne luovat tämän pohjan ja mahdollistavat myöskin pääsyn kansalaisten pakeille. Ja vielä kiintoisampaa vielä kiintoisampi on aloiden komitea. Sehän äh, on elin, jossa on mukana valitut jäsenet, mutta ongelmana alueiden komiteassa on myöskin edustuksellisuus, koska siellä on suuri epätasapaino alueiden välillä. Jos ajatellaan vaikka Saksan osavaltiota tai Belgian eri alueita, jos nyt Belgia on sitten vielä enää hengissä. Tai otetaan vaikka Espanjan alueet ja verrataan niitä vaikka Ranskaan, jossa Äh, tuskin tunnistetaan erilaisia alueita, joten tässä on liian paljon epätasapainoa ja monet maat eivät edes tunne minkälaista alueellista identiteettiä. Ei siellä ole mitään perinteitä esimerkiksi Portugalissa. Näitä vasta pikkuhiljaa vasta poliittisesti ja taloudellisesti kehitellään. Joten on paljon erilaisia indikaattoreita, jotka osoittavat, että lähentymistä on intressien välillä Euroopan unionin suhteen ja sen prosessien suhteen. Ottakaapa vain viestimet, miten viestimet ovat läsnä. Isot yritykset ja nämä kaikkien maailman think tankit, joita on perustettu näillä lappujen lopuksi on kuitenkin ajatuksena se, että siellä kehitellään tällaisia ideoita. Ja Tämä oli tosiaan vain muistutus, mutta palaan siihen kysymykseen, että mitä me voimme tehdä nuorten osalta. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys tulevaisuuden kannalta. Minusta Euroopan unionin kansalaistaidon opettaminen olisi tärkeää, mutta jos me katsomme ympärillemme, niin mistä tätä kansalaistaidon opetusta löytyy? Ei tuskin mistään jopa sellaiset opinahjot, jotka halusivat jonkinlaisia käsikirjoja jossain vaiheessa kehittää, niin ne ovat kadonneet. Ja erityisesti komissio ja siellä koulutuksen ja opetuksen pääosastoon pitäisi miettiä tätä asiaa. Parkka oli tästä kovin kiinnostunut, mutta olisin halunnut hänen käsittelevän ihan tarkkoja tavoitteita, joista pitäisi keskustella. Eli tavoitteita, joita ei ole pystytty toteuttamaan. Tässä opetuksessa ja koulutuksen alla pitäisi ottaa huomioon ihan erityinen konkreettinen kysymys, joka kiinnostaa nuoria. Jos ajatellaan kiinnostaa nuoria, nimittäin niin jos ajatellaan vaikka ympäristöä, niin ei näitä kysymyksiä pysty kansallisella tasolla ratkaisemaan vaan tässä täytyy nimenomaan edetä Euroopan unionin tasolla ja se voi hyvinkin kiinnostaa nuoria, koska nuoret ovat kiinnostuneita ympäristöasioista. Ja sitten jos ajatellaan tällaisia simulointipelejä kouluissa ja muilla foorumeilla, niin pelataan näitä pelejä, voitaisiin pelata Euroopan unionin peliä ja oppia käytännössä, kuinka Euroopan unioni toimii. Sitten kaiken kaikkiaan Euroopan opetus ensinnäkin jo historiassa johdatusaiheeseen ja muistuttaisin uudesta saksalais-raskalaisesta käsikirjasta, jossa on esitetty kysymyksiä. Ja siinä annetaan perspektiiviä yhden ja saman ongelman tiimoilta kaksi eri näkemystä, esimerkiksi ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota ja niin edelleen. Ja minkä takia teetään siis samalla tavalla myöskin Euroopan unionin osalta komissio voisi ryhtyä aloitteisiin, eli Euroopan unionin tasolla. Koska jos ajatellaan historiaa, miten se voidaan esittää niin erillä tavoin, niin siinähän on kyllä tällaiset aikapommin ainekset Norson keskuudessa, jos ajatellaan, miten, minkälaisia liikkeitä siellä saattaa syöntyä ja myöskin nämä saattavat koitua Euroopan vahingonkoksiin. Ja sitten vielä pitäisi ottaa käyttöön tällaisia eurooppalaisia arvoja, demokraattisia periaatteita, joista me puhumme, mutta jotka ovat hyvin, leijuvat ikään kuin ilmassa abstraktilla tasolla, eivätkä ne mene perille uusissa sukupolvissa. Koulutuksessa on muitakin elementtejä sen lisäksi, mitä tulee historiaan sinänsä, siis rajat Miten rajat ovat syntyneet? Jos ajatellaan tänä päivänä, että on uusi Unkarissa uusi hallitus, joka on luvannut Unkarin passeja unkarilaisille vähemmistölle naapurimaissa, niin onko se itse asiassa Euroopan unionin arvojen vastaista vai onko se arvojen mukaista? Mikä on raja? Pitäisikö antaa suuri arvo näille rajoille, kun ajateltiin vaikka noita suurvaltajatuksia aikaisemmin, vaikka tuolla Valkanilla. Pitäisikö näitä korostaa vai pitäisikö korostaa näitä omia arvojamme vai kiinnostua siitä, mitä muissa maissa tapahtuu. Ja sitten Euroopan yhdentymisen historiaa mutta ei saa unohtaa sitä, että tämä historiahan alkaa maailmansotien välisestä ajasta. Se oli poliittinen toimi. Sellaiset ideat, jotka syntyvät poliittisella tasolla, niistä tuli liikkeitä, koska toisen maailmansodan jälkeen, niin heti kun rauha oli syntynyt, niin syntyi tällaisia ylikansallisia liikkeitä, poliittiset puolueet, liberaalidemokraatit, ne liberaalit ja sosiaaliset tapasivat Euroopan unionin tasolla, Euroopan tasolla edistäkseen eurooppalaista liikettä ja samalla tavoin kävi myöskin talouden ja koulutuksen alalla ja tämä pitäisi ottaakin huomioon tässä meidän tulevaisuustyöskentelyssämme, kun muistan lukeneeni juuri yhden komission asiakirjan vuosia sitten, jossa puhuttiin integraation, Euroopan yhdentymisen lähteestä. Ja se, se lähti kaikki liikkeelle saan Monesta ja hiili- ja teräsyhteisöstä, mutta ei saa unohtaa sitä, että kyllä Euroopan juuret ovat ihan ruohonjuuritasolla. Ne nousivat pintaan ja sitten lähdettiin tätä institutionalisoimaan Jean Monen johdolla. Hänellä oli tietysti aivan erityinen visio tässä asiassa. Kolmanneksi, kolmas ulottuvuus on tieteen mukaanotto. Tiedätte, että tämä on minun lempilapseni ja en tiedä, onko täällä puheenjohtaja Barroso paikalla. Hän olisi varmaan sanonut, että niin, että aina vain pitää kiehä, kärjää hihat ylös. No mutta niinhän se on 30 prosenttia kouluista käyttää tällaista eksperimenttikoulutusta. Eh, Se on paras keino tutustua tieteen eh, toimimiseen. Lähdetään liikkeelle keskustelta hypoteeseista ja sitten tehdään nämä kokeilut. Mutta näiden teknisten kysymysten lisäksi, niin jos me haluamme nostaa tulevien sukupolvien tasoa, niin heidän täytyy pystyä tosiaankin osallistumaan, heidästä täytyy saada aikaiseksi osallistuvia kansalaisia, eikä pelkästään kansalaisia, jotka viisi veisaavat Euroopan unionista. Katsokaapa tiettyjen maiden astetta nuorisosta, jotka eivät tiedä, mikä Euroopan unioni on, jotka eivät koskaan sitä kuulletkaan. Jos tähän halutaan puuttua, niin täytyy todellakin käyttää erilaisia lähestymiskeinoja ja muita keinoja. Ja erityisesti korostaisin sitä, että tämän menetelmän avulla pystytään opettamaan myöskin se, että mitä on vuoropuhelu, mitä ovat todisteet, argumentit, vastargumentit ja sinne ei pystytään sitten myöskin kunnioittamaan sitä, jonka argumentit ovat parempia. Ja tämä on myöskin hyvä oppimis, tämä on hyvä oppimistapa demokratiasta ala- ja yläkoulussa ja ehkä pitäisi aloittaa jo ennen alakoulua niin että lapset tietäisivät, että mitä on tehty ja jotta he sitoutuisivat Eurooppaan. Tämä on mielestäni sellainen ehto suorastaan Euroopan unionin tulevaisuudelle. Ihan muutama henkilökohtainen ajatus vielä näin lopuksi. Tiedän, että puheenjohtaja jo minua katsoo tuolta vihaisesti, vaikka hän on toki kiltti henkilö, mutta minä olen ylittänyt jo oman puheaikani. Niin, omat pohdintani. Siis totean, että jos katsot eurobarometrien tuloksia, niin havaitsette, että Euroopan unionin imago, ensinnäkin tämä, nämä liikkuvuudet, liikkumisvapaudet, ja näin voidaan siis matkustella vapaasti tällä vapauden alueella. Tämä on ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen sitten. 40-50 prosenttia ihmisistä sanoi, että minun kannaltani Eurooppa tarkoittaa tätä vapaata matkustusoikeutta. Toinen imago, joka Euroopasta tulee, on euro. 37 prosenttia on vakuuttuneita siitä, että euro, euron raha on juuri Euroopan symboli enkä analysoi tätä sen enempää, mutta se on kuitenkin mielenkiintoinen seikka, että tämä kriisi, tai miksi sitä nyt sitten lonehditaankin koskien euroa, niin on myöskin sellainen asia, jolla saattaa olla myöskin seurauksia Euroopan yhdentymisen kannalta ja liittokansleri Merkel meni hetki tämän ymmärtämisen. Ensin hän halusi Äh, äh, sulkea Kreikan pois. Sitten hän päätyi solidaarisuuteen ja sitten viimeisessä puheessa hän sanoi, että jos äh, euro epäonnistuu, niin sitten koko Euroopan integraatio ja yhdentyminen on epäonnistunut. Joten se on tietysti tarkoittaa siis, että tämä ydin eli euroalue olisi ihan halvaantunut ja palattaisiin kansalliseen valuuttaan ja se olisi sitten täydellinen häviö ja todellinen tappio, varsinkin kansainvälisesti. Joten kyllä kannattaa olla varovainen. Ja Eurooppa pidet, myöskin puolet ihmisistä pitää jotenkin ö, kansalaisten suojelijana. No ehkä todellisuudessa tämä luku on tällä hetkellä pienempi jos huomioidaan tämä keskustelu, jota nyt on käyty Kreikan, Saksan ja muidenkin jäsenvaltioiden välillä tästä solidaarisuudesta, eli että pitääkö auttaa vai ei, on keskustelua, joka on vähentänyt kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin. Erityisesti kun se, mitä nyt tapahtuu, niin kaikista ponnistuksista huolimatta, Espanjan, Portugalin, Kreikan ja muidenkin maiden ponnistuksista huolimatta, sen suhteen, että ne pyrkivät budjettikuriin, niin saattaa kuitenkin käydä niin, että se saattaa aiheuttaa lisää työttömyyttä, vähentää eläkkeitä ja kaikenlaisia apuja. Sillä saattaa olla valtavasti merkitystä ja palkat laksevat ja niin edelleen. Tässä ollaan hyökkäämässä tavallaan kansalaisen kimppuun kaikkein pyhimpään, eli hänen elämänsä ja elintasonsa. Ja sitten jos sanotaan, että jos joku liikkuu enemmän, niin sitten Euroopan unioni rangaisee, eli tästä syntyy vähän sellainen rankaisijan mielikuva. Ja puheenjohtaja Barroso sanoi jopa, että pitää noudattaa noudattajia, niin, niin minä sanoisin, että oikeastaan pitäisi puhua ihan toisella tavalla, jos halutaan vauhdittaa kansalaisia ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja viestimissä käyttäviin keskusteluihin, niin minusta tuntuu, että olisi aivan välttämätöntä, että Euroopan unioni osoittaisi solidaariset kasvonsa ja dynaamiset kasvonsa ja sellaiset kasvot, joka toisaalta valvoo markkinoita tietenkin, mutta toisaalta myöskin kokonaisvisiossaan ei pyri etenemään vain sektorikohtaisesti eikä varsinkaan yksipuolisesti, niin kuin kävi, kun spekuloitiin äh, näitä Saksan valtion tukia ja obligaatioita ja joukkovelkakirjoja, joita eh, liittokansleri Merkel edusti. Pelkään, että Euroopan mielikuva muuttuu pikkuhiljaa kielteiseksi. Näin on käymässä. Me emme pääse kriisistä ilman yleisen julkisen mielipiteen tukea ja ilman kansalaisia, mutta siis kansalaiset, jos heille ainoastaan tarjotaan sellaista viestiä, että Eurooppa rankaisee ja että jokin maa ei saa äänestää ja niin edelleen, niin se on kyllä kansalaisen kannalta sellainen tilanne, että hän ehkä ei alun perin sano mitään, mutta sitten pikkuhiljaa syntyy yhteiskunnallisia ongelmia, joita on jo havaittavissa Kreikassa ja niitä voi tulla muihinkin maihin. Joten vetoaisin, että näihin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin. Ja lopuksi sanoisin vielä, että toivottavasti tämä konferenssi mahdollistaa kansalaisuuden vahvistamisen ja jälleenperustamisen Euroopassa ja että voitaisiin palauttaa luottamus. Se on sellainen tehtävä, joka on komissiolla ja toimielimillä tuo Task Force-erityisryhmä, tämä on loppupäätelmä, niin ei, ei ole mikään oikea tehtäväksi, tehtäväksi annon saanut ryhmä, vaan se on vaan valtiovarainministeriön ryhmä. Josta vetää Euroopan neuvoston puheenjohtaja. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tässä ollaan käymässä taistelua tällaisen hyvin diskreetin diskreetisti ja äh, tavallaan äh, rakastettavalla tavalla, mutta kuitenkin tässä on selvä kamppailu hallitusten välillä, eri maiden välillä ja yhteisön välillä, jossa komissiossa ja parlamentissa on aivan perustavanlaatuinen rooli. Toivotaan, että näin ei kuitenkaan käy. Ja minä tässä puhun nyt vapaasti, mutta Maroso sanoi, että yhdelle valtion päämiehelle esittelen tässä Dusanin, eli siis minut. Ja hän sanoi minusta, että hän sanoo sen, mitä minä en oikeastaan voi sanoa. Merci. Alors je retiens votre... Kiitokset. Todellakin tämä historiallinen ulottuvuus on hyvin tärkeä elementti tässä No niin, nyt kuulemme vielä Pierre Lemoinin puheenvuoron. Ja sitten toivottavasti voimme käydä vielä pienen keskustelun tämän päätteeksi. No niin, kuultuamme kahden politiikan edustajan näkemyksen ja kahden akateemisen maailman edustajan näkemykset, niin minulla on mahdollisuus nyt sitten katsoa asiaa hieman eri näkökulmasta. Minä olen lehtimies, toimin eurooppalaisella tasolla ja todellakin toimin tässä linkkinä poliitikkojen välillä ja ihmisten välillä. Meidän tehtävänämmehän on esittää kysymyksiä. Ja toivonkin, että minä pystyn tässä toimimaan välittäjänä myöskin siir- tässä siirtymisessä näiden esitysten kuulemista kohti keskustelua. Otetaan tällainen käytännönläheinen lähestymistapa tähän. Minä olen ranskalainen ja eurooppalainen ja kuten suurin osa, suurimmalla osalla teistä on kaksi kansalaisuutta. Nämä ovat tällaiset päällekkäin nämä kansalaisuudet. No, tämän eurooppalaisen kansalaisuuden sain, koska minulla on yhden jäsenvaltion kansalaisuus. Minulla ei ole tavallaan eurooppalaista kansalaisuutta. Toivoisin kuitenkin, että, että lapsella, äh, lapselapsillani olisi mahdollisuus Euroopan kansalaisuuteen. No millä tilanne näyttää toukokuussa 2010 kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan? Tähän liittyy tiettyjä perusoikeuksia, niitä on tässä käsitelty edeltävissä puheenvuoroissa. No ensinnäkin äänioikeus. Minulla on äänioikeus ja oikeus tulla valituksi kunnallisissa vaaleissa ja Eurooppa-vaaleissa. Ja kysehän on äänestysoikeudesta ja valioikeudesta siinä maassa, jossa asun, eikä suinkaan alkuperämaastani. Niin Tämä perustuu äh, Maastrichtin sopimuksiin äh, maahanmuuttajaväestön äh, osuus päätöksenteossa on ollut hyvin vähäinen tähän mennessä. Parlamentti, Euroopan parlamentti vakuuttaa meille, että, että vaalien jälkeisen tutkimuksen perusteella – näyttää siltä, että kuitenkin vaaleihin osallistuminen on lisääntyvässä vahvasti. Yleisesti ottaen kuitenkin suhtaudutaan hyvin varauksellisesti politiikkaan yleisesti. Ja tietysti näissä olosuhteissa täytyy hyvin tarkkaan seurata tätä kansalaisuuskysymystä. No, Schengen, vapaa liikkuvuuden alue, ja minulla on oikeus liikkua vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Schengenin alueella on poistettu sisärajat. Ja Schengen allekirjoittajan vartijoiden välillä rajatarkastukset on poistettu. Kaiken kaikkiaan 25 valtiota on mukana Schengen-alueessa. Ja kyse on kuitenkin 25-vuotisesta historiasta jo tällä alueella. Tämä on hyväksytty niin sanotussa hallitusten välissä sopimuksessa, eli yhteisösopimusten ulkopuolelta. Kymmenen vuotta, kun oli vierähtänyt, vierähtänyt vuoteen 1995, ja kunnes rajat sitten lopulta aukesivat, niin oli jo 18 vuotta vierähtänyt. mutta esimerkiksi vielä eh, Bryssel, eh, Bryssel-Pariisin välillä joutuu kuitenkin raja-alueella ilman minkäänlaista syytä hidastamaan vauhtia 120 kilometristä tunnissa 10 kilometriin tunnissa. Ja lisäksi esitetään tiukasti kysymyksiä liittyen, liittyen siitä, onko tällä laitonta tupakkaa, alkoholia tai muuta mukana. Ja mielestäni tämä on ehdottomasti puhdasta kiusaamista. Miksi, miksi juuri Belgian ja Ranskan välillä tällaisia tarkastuksia vielä tehdään? Kyllähän me tavallaan olemme hiukan itsekin vastuussa tällaista pikkuesteistä, jotka haittaavat autolla liikkuvien elämää kaikkihan ovat kuitenkin Euroopan kansalaisia. No tällainen, tämä nyt oli vain sivukommentti, mutta Lissabonin sopimus äh, luo juridiset puitteet Schengen-alueellekin ja tarkoituksena on taata kansalaisille myöskin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen. Oikeus, turvallisuus, turvapaikka, maahanmuutto ja niin poispäin. Kaikkiin näihinkin liittyy tietoja eurobarometrista, jos näitä tutkii. Ja kuten Jörg Monar sanoi tuossa aikaisemmin aamupäivän esityksessään, ja sama asia korostettiin myöskin Strasbourgissa viime viikolla, niin oikeus- ja sisäasioiden neuvosto sitä kutsutaan yhäti osaneuvostoksi, vaikka pitäisi muistaa, että kyse on oikeuden vapauden ja turvallisuuden neuvostosta. Ja viime vuonna hyväksyttiin Tukholman ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa poliisin, tullin ja väestönsuojelun välistä yhteistyötä rikos- ja yksityisoikeuden alalla. Tarkoituksena on käsitellä turvapaikkakysymyksiä, maahanmuuttoa, viisumikysymyksiä ja niin poispäin. Kyse on yli 170 ehdotuksesta, joita pitää työskentää. Malmströmillä on melkoinen, komission jäsen Malmströmillä melkoinen tehtäväkenttä edessään. Selvä myöskin, että täytyy pohtia sitä, kuinka jäsenvaltiot pystyvät sisällyttämään kaikki uudet säädöt kansalliseen lainsäädäntöönsä. Lisäksi täytyy pitää mielessä se, että monesti kansalliset viranomaiset vastustavat kaikkia muutoksia monesti ollaan huonosti valmistautuneita, huonosti asioista perillä ja kaiken kaikkiaan suhtaudutaan hyvin varauksellisesti kaikkeen uuteen. Komissio, komissio haluaisi vahvistaa vastavuoroista luottamusta. Joten kysymys kuuluukin, mitä, mitä tässä pitäisi tehdä? Pitääkö kaikille tuomareille ja poliiseille säätää pakolliseksi erasmusvaihto vai mitä? Tässä on melkoisia haasteita, valtavia haasteita. Lissabonin sopimus vahvistaa kyllä jäsenvaltioiden roolia, mutta komission täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että tämä kaikki toteutuu. Avioero on aina kovin tuskallinen prosessi. Jos kyse on kahta eri kansallisuutta olevasta äh, aviopuolisosta, ja, jotka asuskelevat vielä kolmessa maassa, vuodesta 2006 Tätä jo työstetty. Komissio on tehnyt lainsäädäntöehdotuksen niin, että osapuolilla on mahdollisuus päättää itse sovellettavasta oikeudesta. No tietysti tässä jakaudutaan taas kahtia. Kyse on perheoikeudesta, joten neuvoston pitää päättää asiasta yksimielisesti. Komission jäsen Regin onkin, Reding onkin pyrkinyt Mm, ottamaan takaisin, palaamaan kymmenen jäsenvaltion alkuperäisen ehdotukseen niin, että avioerokysymykset ovatkin vahvistetun yhteistyön puitteisiin kuuluvia kysymyksiä. Ja jos ajatellaan jäsenva- Euroopan unionin historiaa, niin kysehän on siitä, että on olemassa jäsenvaltioita, jotka eivät ole halukkaita yhteistyöhön, niin niiden pystytään etenemään näistä huolimatta. Tämä kaikki perustuu Maastrichtin sopimukseen. Neuvoston pitää ensinnäkin määräenemmistöllä näyttää vihreää valoa tälle vahvistetulle yhteistyölle. Ja sitten ne kymmenen jäsenvaltiota, joita tämä kiinnostaa, niin sopivat sitten yksimielisesti tästä vahvistetun yhteistyön välineestään. Ja muut voivat sitten osallistua tähän, mikäli niitä, niin, mikä niitä kiinnostaa tämä. Ja sitten kyseisillä kansalaisilla on tämä mahdollisuus valita. No jos sitten puhutaan kansalaisaloitteista, tästä puhuttiin jo aikaisemmin, eli Lissabonin sopimus sallii kansalaisille nyt uuden mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon mahdollisuus kansalaisaloitteeseen, siis miljoona allekirjoitusta ja näin saadaan sitten aloite pyörimään. No, komissio on käynnistänyt julkisen kuulemistilaisuuden viime vuonna aiheesta ja siitä syntyi sellainen kuva, että uutta välinettä halutaan käyttää, mutta nyt näyttää siltä toimielten välisistä asioista vastaava komission jäsen, joka oli täällä tänä aamunakin puhumassa luonnamme yrittää välttää turhaa hallinnollista taakkaa jäsenvaltioille. Neuvosto ja parlamentti ovat edenneet työssä aika hyvin ja toivomme, että kesäkuun neuvostossa Espanjan puheenjohtajakauden päätteeksi saadaan sitten tähän liittyvää uutta säädöstöä niin, että sitten saadaan uudet säännöt voimaan vuoden 2011 alusta, tuossa kutakuinkin Lissabonin sopimuksen vuosijuhlan kunniaksi. Kansalaisaloite. Salliiko se sen, että, että pystymme, pystymme muuttamaan niitä päätöksiä, joita on tehty esimerkiksi Välimeren kalastukseen liittyen? Voidaanko kansalaisaloitteella puuttua johonkin sellaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen, kuin esimerkiksi burkan käyttöön ja miten voidaan puuttua perusoikeuskirjan määräyksiin. Ei, mutta tätä pitää pohtia. Kuinka, kuinka moni Puolan kansalainen ja yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen on valmis osal, osallistumaan kansalaisaloitteeseen? Kysehän on maista, joihin, joihin kyllä sovelletaan perusoikeuskirjan määräyksiä, mutta heillä ei ole kuitenkaan samoja velvoitteita kuin mulle. Mielestäni mm, taseen Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen näyttää vielä hieman sekavalta, mutta kyllä tässä on paljon hyvääkin. Ja kyllä tämä aivan varmasti on pohjana Euroopan unionin vahvistumiselle ja etenemiselle. Kiitokset. Merci. Kiitokset. No, tämä oli hyvin laaja ja perusteellinen aihealue. Tässä otitte esille paljon uusia ajatuksia, käsittelitte laajasti kansalaisuutta ja perusoikeuksien asemaa tässä kysymyksessä. Mitenkä me Euroopan kansalaiset ja kolmansien maiden kansalaiset, kuinka me asetumme tähän kuvioon? Tähän liittyy varmaan tuhansia kysymyksiä, mutta avaanpa keskustelun. Tässä näyttää olevan kysymys. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Uh... Actually, I have... Kiitoksia. No minulla olisi itse asiassa kolmekin kysymystä. Ensimmäinen liittyy aiheisiin, joita käsitellään huomenna ulkosuhteiden ulkoisen toiminnan osalta. Mutta tämä liittyy myös tämän päivän keskusteluihin Euroopan parlamentin roolista – ja ensimmäinen kysymykseni kuuluu, hyvin kiinnostava kysymys on parlamentin suhde ja sotautuminen äh, Euroopan neuvostoon Tämä tuli esille aamulla, mutta tämä on kysymys, joka on jäänyt avoimeksi. Aikaisemminhan parlamentin ja Euroopan neuvoston suhdetta äh, esiteltiin kriittisesti, siihen suhtauduttiin kriittisesti parlamentissa. Ja tämähän on Lissabonin sopimusta ajatellen yksi ydinkysymyksistä, kun ajatellaan tulevia toimielinten välisiä suhteita. Haluaisin siis tietää, miten Euroopan parlamentti on hyväksynyt ja suhtautunut, suhtautunut tähän uuteen tilanteeseen. Kun... Mutta sitten enemmänkin tämän iltapäivän aiheisiin liittyen haluaisin äh, kuulla näkemyksen epäjohdonmukaisuudesta, joka tasalta liittyy tuomioistuimen rooliin – mikä on tunnustettu ulkoturvallisuuspolitiikassa. turvallisuuspolitiikassa. EU-sopimuksen artiklassa 215 tunnustetaan tuomioistuimen rooli. Tästähän käytiin hyvin kiisteltyä pitkällistä oikeudellista keskustelua Mutta siis siinä ei Euroopan parlamentin roolia mainita lainkaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Eli parlamentilla ei ole sopimuksiin perustuvaa roolia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Eli siinä mielessä tässä on epäjohdonmukaisuus, koska tästä puuttuu tämä jälkikäteen tapahtuvan demokraattisen valvonnan mahdollisuus ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Sitten vielä lyhyt kysymys ihmisoikeuksien äh, kunnioittaminen, äh, mikä on aivan välttämätöntä. Ja tässä kumavissa äh, mahdollisuus Tämä koskee yksityisten ihmisten tai yritysten äh, asemaa. Ja tässä muistaakseni ajatellaan 167 kahta, kohta kolme. Ja tässä on juuri kyse ihmisoikeuksien suojelemisen tehokkuudesta. Kiitoksia. Uh, could you answer the second question, perhaps? Uh... Niin, voisitteko te, Rova Gild, vastata tähän toiseen kysymykseen? Contestaré a la cuestión sobre el Parlamento Europeo y la política exterior. Mire, hay un viejo adagio que dice que la política exterior es cosa de príncipes y no de pueblos. Vastaisin kysymykseen parlamentista ja ulkopolitiikasta No sinänsähän äh, että eivät ole mukana ulkopolitiikassa. Ja ulkoista toimintaa koskeva asetus on nyt käsittelyssä. Ja tässähän on parlamentilla kaksi asetta. Ensinnäkin asetusten käsittely ja toisaalta budjetin hyväksyminen. Onko muita kysymyksiä? Pouvez-vous parler dans le micro, s'il vous plaît? Ah, euh, My name is Siegfried Magira from the German University of Administrative Sciences. I would like to... Olen äh, hallintotieteiden yliopistosta ja minä haluaisin, että pitäydymme näissä, näissä perusoikeus- ja kansalaisuusasioissa tässä keskustelussamme. Kyseessähän on perusoikeuskirja, mutta tekstissä puhutaan oikeuksista ja periaatteista – ja haluaisin kuulla paneelilta, teettekö eron, teettekö eron näiden kahden välillä, koska ainakin Saksan lähestymistapa on se, että oikeudet ovat sellaisia asioita, joissa voi no, viedä, asiaan, viedä asian suoraan oikeuteen ja saada sieltä sitten vastauksen, mutta sama ei koske periaatteita. Ja erityisestikin, Rova Kilde, te puhuitte tästä asiasta Ehkä voisitte valottaa asiaa. Toinen asia on sitten kansalaisten oikeuksia koskeva luku. Tässähän voidaan tehdä eroa ainoastaan vain kansalaisten ja muiden välillä. Mutta itse asiassa kyse on kolmesta ryhmästä. Ensinnäkin yleisesti ottaen kansalaiset, ihmiset, jotka asuvat EU-ssa, sitten muut kuin kansalaiset, jotka asuvat muualla, ja sitten EUn kansalaiset. Tämä ei ollut välttämättä täysin selvä asia. Ajattelen sitä, mitä Ravakil sanoi kansalaisten oikeuksista. Koska tässä luvussa puhutaan EUn kansalaisten oikeuksista ja muista kansalaisoikeuksista, mutta ei mistään muusta. Niin tosiaan tämä oikeuksien ja periaatteiden välinen ero. No kun me perusoikeuskirjaa työstimme, niin mandaatissa jo tehtiin ero oikeuksien ja sun ja periaatteiden välillä. Ja konventissa oli ihmisiä, jotka yrittivät saada tämän eron aikaan – mutta toiset taas kommentissa eivät hyväksyneet tätä lähestymistapaa. He olivat sitä mieltä, että periaatteet olivat ikään kuin, ikään kuin sekundäärisiä tai toisen luokan oikeuksia. Se oli siis oikeuksista, joiden osalta asia voidaan vetää tuomioistuimeen. Ja toisaalta ovat sitten tällaiset ohjenuorana olevat, osittain olevat perusperiaatteet – meidän piti kuitenkin löytää oikeudellinen muoto, jolla pystyttäisiin käsittelemään sellaisia tapauksia, joista ei ole kyse tuomioistuimen päätyvistä oikeuksista, vaan periaatteista. Se on kyse siis kunkin jäsenvaltion eri oikeudellisista järjestelyistä. Tämä ei ehkä oikeudellisesti ollut paras mahdollinen ratkaisu, johon päädyimme. No sitten, Rauha Kil, voisitteko te puhua tästä kansalaisuudesta tai ei-kansalaisuudesta? Jos katsotaan tätä tekstiä, niin luku viisi, siinähän sanotaan, että kaikilla EUn kansalaisilla on erilaisia oikeuksia. Sitten artiklassa 41 sanotaan jokainen henkilö. Ja sitten vielä ryhmä, joka on erikseen, löytyy solidaarisuuden puolelta, eli työntekijät tai työntekijöiden edustajat. Eli tässä on tällainen kolmijako. Ensinnäkin kaikki, mukaan lukien on kansalaiset, mutta myös kolmansien maiden kansalaiset. Sitten ovat EU-kansalaiset ja työntekijät, mukaan lukien sekä EU-kansalaiset että kolmansien maiden kansalaiset, jotka työskentelevät EU-ssa – mutta siitä en ole samaa mieltä, että erityisesti viitattaisiin EUn jäsenvaltioiden kansalaisiin millään tavalla. Kiitoksia. Olen pahoillani. Meidän täytyy nyt päättää tähän, koska seuraavaksi alkaa iltapäivän seuraava osuus. Toinen osuus. Haluan kiittää kaikkia paneelin osallistuneita. Olen pahoillani siitä, että kaikkia kysymyksiä ei voi tuottaa esille, mutta ne voidaan ehkä ottaa esille tässä yhteydessä haluaisin nyt päättää konferenssin tämän osuuden.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

since we are rather late, No nyt kun kellokin on jo aika paljon, niin pyytäisin teitä kaikkia istutumaan paikoillenne, että voimme aloittaa. Me aloitamme tässä nyt 40 minuuttia myöhässä. Ja meidän täytyy nyt saada vähän kurottua umpeen tätä viivästystä. No nyt kun aloitamme tämän iltapäivän toisen osuuden, niin haluan aluksi kiittää kaikkia järjestäjiä erittäin kiinnostavasta ohjelmasta ja haluan kiittää myös lämpimästä viranvaraisuudesta. Lisäksi haluaisin esittää kiitokseni siitä, että minua pidettiin puheenjohtajaksi tähän osuuteen eli EUn puitteistot, joiden avulla pystytään vastaamaan maailmanlaajuisiin taloudellisiin haasteisiin. Meillä on nyt erittäin korkean tason paneeli. Mukana on kaksi ihmistä, joilla on takana erittäin pitkä ja konetettu ura sekä kansallisessa että EUn politiikassa. Ja lisäksi mukana on kolme johtavaa akateemikkoa, koska yksi politikoistamme on samalla myöskin akateemikko, jos näin voin sanoa Mukana on kolme eri Chamonet-puheenjohtajaa. Ennen kuin esittelen heidät lyhyesti ja annan heille puheenvuoron, niin haluaisin esittää pari alustavaa kommenttia. Nyt hyvin pitkän, usein tuskallisen, dramaattisenkin kauden jälkeen, käsittelyjen jälkeen ratifiointien kanssa järjestäneet useita eurooppalaisia kansanäänestyksiä, jotka kaikki sojuneet kauhean hyvin. Se riippuu tietysti siitä, miten tämä määritellään. Mutta kaiken tämän jälkeen meillä on nyt uusi EU-sopimus. Ja tässä yksi päätarkoituksista on ollut se, että Euroopan unionista voisi tulla tehokkaampi maailmanlaajuinen toimija Ongelma on nyt se, että meillä on kyllä uusi EU-sopimus, mutta meillä on myös uusi tai oikein, oikeastaan myös uusi taloudellinen eh, toimintaympäristö. Siis verrattuna siihen, kuin mitä se oli siinä vaiheessa, kun lähdimme koko tähän verosopimushankkeeseen, joka kulminoitui Lissabonin sopimukseen. Se, mikä alkoi vain hyvin rajallisena kriisin USAn äh, markkinoilla syveni vähitellen äh, niin isoksi talouskriisiksi, että sellaista ei ollut vuosikymmeniin nähtykään. Eikä se ole vielä päättynyt. Kyseessä on kriisi, joka alkoi pankeista ja nyt sitten se on levinnyt valtioihin – Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että talous- ja rahoituskriisillä on poliittisia ja sosiaalisia seurauksia, jotka saapuvat viiveellä. Joten pahoin pelkään, että Ronald Reaganin kuuluisa lause You ain't seen nothing yet, että nähnyt vielä mitään, pätee myöskin tässä kriisitilanteessa. Lisäksi kriisi merkitsee aikakauden päättymistä, pitkän aikakauden, niin jota kuvasi, on kuvannut, että kuvasi taloudellinen liberalisointi, rahoitusmarkkinoiden liberalisointi, toimi oli globalisaation terävä kärki. Ja mielestäni siis kriisi on nyt paitsi aikakauden loppu, mutta se on myös aikakauden loppu siinä mielessä, että se tuo mukanaan huomattavan muutoksen markkinoiden ja valtioiden välisten rajojen osalta, eikä tämä koske pelkästään rahoitusmarkkinoita, vaan myös energiaa ja, ym- ja ilmastoa, jossa markkinoiden epäonnistumiset ovat olleet kaikkein suurimpia – kun ajatellaan maailmanlaisen ilmaston muuttumista. Muutos ei koske kuitenkaan vain valtioiden ja markkinoiden välistä rajaa ja suhteita, vaan kyse on myöskin jatkuvasta kehityskulusta kohti yhä moninapaisempaa maailmaa, mikä tarkoittaa sitä, että maailma on muuttumassa yhä vähemmän länsimaa keskeiseksi. Ehkä kiinnostava kysymys on se, mikä tällaisessa uudessa maailmassa on EUn rooli ja mikä merkitys sen sopimuksella on. Lisäksi tärkeää on myös se, että tämä aikakauden päättyminen on päättänyt myöskin mm, EUn Euroopan kuherruskuukauden. Jotkut ajattelivat, että se voisi kestää ikuisesti ja että Maastrichtin järjestelmä, joka meillä oli, jota voidaan hyvin kuvata postmoderniksi rakennelmaksi, joka uhmaa, uhmasi painovoimaa. Ajateltiin, että se riittäisi pelkästään, mutta se ei ole totta. EU ja euro ovat nyt suurimmassa kriisissään euron käyttöönottamisen jälkeen. Ja tämä on myös vuosikymmenin suurin EUn sisäinen kriisi. Tämä taustana. Nyt seuraavaksi neljä pää puhujaa ja lopuksi puheenvuoron saa journalisti kollegamme. Ensimmäisenä puhujana on kauppakomissaari Karl de Gucht, entinen Belgian ulkoministeri. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että EUn ulkopolitiikka alkoi nimenomaan kaupankäynnistä ja se on edelleen, kauppa on edelleen tärkeä osa EU, joten te kuhtitellaan puheenvuoro. Mr. Chairman, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Osaskakseni, tai kuulin, että se menee siterasi mielellään. Ja kyse on siitä, että halutaanko olla kunnianhimoisia olemisen ja tekemisen suhteen. Maapallolla painopiste on siirtymässä yhä vahvemmin itään ja Euroopan merkitys tuntuu pienenevän koko ajan. Ja Eurooppa kuitenkin haluaa olla iso toimija, koska koska sillä tavalla parhaiten pystymme takaamaan vaurautemme ja yhteiskuntamallimme viemään eteenpäin intressejämme, arvojamme sekä eu että sen ulkopuolella, koska olemme kunnianhimoisia, haluamme olla johtoasemassa, demokratiaa, yksilöiden oikeuksia, perusoikeuksia. Tässä on kyse todella valtavasta kunnianhimosta, mutta meidän pitäisi olla kunnianhimoisia ja meillä on kaikki syyt ollakin kunnianhimoisia Meillä on mahdollisuus saavuttaa tämä. Kuitenkin viittaan jälleen Jean Monnethen. Jos on kunnianhimoa olla jotain, niin sitä ennen tarvitaan kunnianhimoa tehdä jotain asian eteen. Silloin kyse on enemmästä kuin vain muista ja symboleista paljon tärkeämpiä kuin kansainväliset kokoontumiset, joissa kuulee kaikenlaista sanahelinnää. Ei ole ollenkaan niin tärkeintä kuin koorin tuntuvat toimet kansalaisten hyväksi ja menestyksekäs kauppapolitiikka on hyvin tärkeä elementti, kun pyrimme kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme. Emme voi korostaa tarpeeksi, miten tärkeä avoin kauppa on meidän vauraudellemme ja taloudemme kilpailukyvylle. Meidän täytyy myös yhä uudestaan korostaa sitä, miten suuri merkitys kaupalla on poliittisesti ja geopoliittisesti, jotta Eurooppa voi pärjätä maailmanlaajuisessa kilpailussa – No niin. Nyt kun vuosien ajan käyty keskustelua uudistuksista, niin ulkopuolinen maailma ei vieläkään ymmärrä, miten EU toimii ja miten EUn kanssa pitäisi toimia. Nyt on aika näyttää maailmalle, että EU toimii, että tuloksia saadaan ja että niillä on merkitystä todellisuudessa. Ja sen takia yhteistyö EUn kanssa on edelleen kannattavaa. ja Euroopan rahapolitiikka on tämän tavoitteen mukaista. Se osoittaa, että voimme puhua yhdellä äänellä ja toimia johtoasemassa vaikeissakin tilanteissa. Me olemme aina pyrkineet lisäämään monenvälisyyttä kapapolitiikassa ja näin teemme edelleenkin. Monenvälisyys on paras vaihtoehto, mikä tarkoittaa sitä, että löydetään Dohan neuvottelukierroksille hyvä lopputulos. Ja tasapainoinen lopputulos juuri globalisoituneessa maailmassa globaalit ratkaisut ovat ihanteellisia. Maataloudessa, teollisuudessa ja palveluissa tarvitaan vielä lisää liberalisointia Tarvitaan tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat tukia, valtion tukia. Tätä pitää ajaa eteenpäin Dohan kierroksella. Euroopalla on aina ollut näissä neuvotteluissa hyvin vahva rooli. Nämä neuvotteluthan ovat olleet käynnissä yhdeksän vuotta nyt. Vuodesta 2008, vuoden 2008 kesästä lähtien neuvottelut ovat olleet jumissa – ja valitettavasti meilläkään ei ole ratkaisun avainta. Yhdysvallat ei hyväksy vuoden 2008 pakettia. Erityisesti kongressissa ei ole kauheasti halukkuutta tähän liberalisointiin. Ja muut, muut seuraavat Yhdysvaltojen näkemystä tässä, että niin ei tarvitsisi omakaan sotumistaan muuttaa. Tähän pitää löytää ratkaisu. E on pitää toimia rakentavasti, jotta päästäisiin sopimukseen. Ja on toimittava silloin, kun mahdollisuus, kun eteen tulee otollinen hetki. Lopputuloksen täytyy olla tasapainoinen ja hyödyttää kaikkia osapuolia OECDn ministerikokouksen liepeillä puhutaan paljon Dohasta ja siellä G20 esittämä kunnianhimo Pittsburghissa viime vuonna saadaan to- toteutettua, eli että Doha saataisiin tänä vuonna vietyä päätökseen. Neuvottelijoiden täytyy työskennellä kovasti saadakseen tuloksia. Silloin kun Peter Mandelson oli kauppakomissaarina – niin että emme voi vain pyöritellä pekaloitamme, kun kyse on kaupan liberalisoinnista, vaan meidän taloutemme täytyy nivoa paremmin kasvaviin markkinoihin. Ja nyt juuri kriisin aikoina meidän on päästävä eteenpäin, koska kaupan merkitys on niin suuri taloudelliselle kasvulle ja tehokkuudelle. Jos monivälisesti päästä eteenpäin, niin kahdenvälisesti on satava aikaan tätä potentiaalia vakapasopimuksen saaminen Singaporen, Korean kanssa, sitten neuvottelut Singaporen ja Korean kanssa, Kolumbian ja Perun kanssa tehtävät sopimukset ja viime viikolla aloitetut neuvottelut merkosurmaiden kanssa ovat tässä merkittäviä elementtejä – olen vakuuttunut näiden sopimusten tärkeydestä, mutta tiedän myös, millainen, millaisen vaikutelman strategiset kumppanimme saavat tästä. Tämä osoittaa, että vaikka meillä onkin usein aika raskasoutuiset eh, työskentelymetodit, niin me kuitenkin pyrimme eteenpäin niille, jotka ovat väittäneet, että EU on hiipunut. Nämä uudet sopimukset ja neuvottelut osoittavat, että EUsta löytyy dynamiikkaa. Että Korean FDA saataisiin ratifioitua mahdollisimman pian. Nyt kun Yhdysvaltain kongressi ei halua viedä eteenpäin kaupan liberalisointia, ja tämä niin sanottu Aasian maiden kaupan liberalisointi ei ole ollenkaan niin kunnianhimoinen. Ja jos me haluamme olla johtoasemassa maailmallisesti, niin kauppapolitiikka on tässä tärkeää. Ja tämä on paitsi mahdollisuus myös haaste komissiolle, parlamentille ja jäsenvaltioille. Ja todellakin haluan olla mukana työstämässä tätä kauppapolitiikkaa. Ja parlamentinkin on todistettava, että se haluaa toteuttaa kauppapolitiikkaa, että se voisi hyödyttää kansalaisia ja yrityksiä ja vahvistaa Euroopan johtoasemaa maailmanlaajuisesti. Meidän on aina pidettävä mielessämme laajempi asiayhteys nyt on aika tarttua härkää sarvista. Jos näin ei käy, niin meidän pyrkimyksemme osoittautuisivat epärealistiseksi. epärealistisiksi. Hyvät naiset ja herrat, minun täytyy myöntää, että löysin Samonelta erilaisen sitaatin. If this is the correct version, if it's specific... Eli on kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka haluavat ja niitä, jotka tekevät. Voin vain sanoa, että minä kuulun tähän toiseen kategoriaan. Minua ei niinkään kiinnosta se, mikä olen, vaan pyrin tekemään työni hyvin. Minut kutsuttiin kaksi viikkoa sitten Valkoisen talon West Wing Siipen lounaalle – olen aina tyytyväinen siihen, että saan tuloksia aikaan. Minulle ei ollut kyse siitä, miten historiallinen äh, se oli, oli vaan se, mitä on pöydällä ja mitä tuloksia saadaan. Mainitsinkin meidän merkityksemme Dohan prosessin elossa pitämisessä. Erilaiset alueellisetkin äh, sopimukset, samoin kuin esimerkiksi ot maiden kanssa neuvoteltavat järjestelyt voivat todellakin saada tuloksia aikaan sekä meidän että kumppaneidemme talouksille. Tärkeää, että neuvottelut Yhdysvaltain kanssa transatlanttisen neuvoston kautta, samoin kuin neuvottelut Kiinan ja myöskin Venäjän ja tulevaisuudessa Japaninkin kanssa ovat tärkeitä. Ja esimerkiksi autoteollisuus on yksi merkittävä elementti. Ajattelin myös PK-yrityksiä. Minulle politiikka ja talous ovat aina neuvotuneet tiiviisti yhteen. haluan tehdä yhteistyötä myös parlamenttiin, Euroopan parlamenttiin ja jäsenvaltioiden kanssa. Muuten varana on se, että asemamme heikkenee ajatellen teidän akateemista taustaa, ne olette hyvin tietoisia teidän omasta roolistanne kansainvälisissä suhteissa – Ja minä viimeisenä aliarvioisin kapapolitiikan merkitystä. Kiitoksia. Kiitoksia. Uh, thank you, Commissioner. I think it is rather... Kiitoksia. Oli todellakin hyvä kuulla, että Euroopan komissaari korostaa tekemistä, kun aina pidetään mielessä, että Euroopan unionin ongelmana on juuri se, että Äh, salahelinan aina äh, tärkeämpää kuin varsinaisten tulosten saavuttaminen. Sitten seuraavana herra Baron Crespo. Hän on entinen parlamentin puheenjohtaja, myöskin äh, Jean Monnet johtaja Kastien yliopistosta. Kiitoksia, hyvät kollegat, hyvät kuulijat. Te sanoitte minusta, että minä olen äh, sekä poliitikko että myöskin tiedemies ja täytyy sanoa, että nyt äh, minä olen Jean Monnet keskuksessa ja minä laadin oman ensimmäisen asiakirjani Lissabonin sopimuksesta ja sitten Bernardo Kiros soitti minulle ja sanoi, että sinun pitääkin pitää täällä poliittinen puhe. No, minä olin myöskin parlamentin puhemies ja Maastrichtin neuvosto, äh, neuvosto pyysin, että otetaan nyt tämä aimoharppaus eteenpäin Euroopan unionissa ja otetaan huomioon yhtenäisvaleittaa, kansa, kansalaisuus, yhteispäätökset, poliittiset puolet ja niin edelleen. Ja minun viimeinen vastuuni oli se, että minä edustin parlamenttia Lissabonin sopimuksen neuvottelussa. Niin, että kyllä kai minä ehkä jotain hyviä neuvoja voin antaa. Täytyy sanoa että tästä asiakirjasta, jonka valmistelin, niin sen määräaikahan oli kolmas toukokuuta. Ja ongelmana oli se, että vallankumous tapahtui 9. toukokuuta. Ja minun mielestäni tämä oli aikamoinen harppaus taas eteenpäin. Ja ehkäpä joku on tätä verrannut Filadelfian yleissopimukseen siinä mielessä, että tässä on nyt sulautettu vastuut myöskin valtiokonttorin osalta, mutta joka tapauksessa tämä on jonkinlainen askel eteenpäin. Ja se varmasti menee juuri siihen suuhun, su, suuren suuntaan, jota minäkin olin kaavaillut omassa asiakirjassani. Ja tässä tapauksessa niin minullakin on sama kokemus kuin on monella, että minä en alun perin ollut suinkaan tutkija Olin lyhyesti professori yliopistolla, mutta Jean Monnet ei edes koskaan käynyt yliopistoa. Eli tämä on yksi esimerkki. No, mitä lisäarvoa tuo Lissabonin sopimus taloudellisen hallintoon? No ensinnäkin kolme artiklassa on mainittu euro, että sen tavo- se on tavoite Euroopan unionissa. Tämä on tärkeä asia. Sitten toisekseen Euroopan keskuspankista tulee täysi toimielin ja kolmanneksi euroalue alueesta tulee tärkeä osa toimielimiä on itse asiassa vielä lisää pöytäkirja 14, jossa on säädetty niistä säännöistä, joita sovelletaan euroalueella ja että sillä on myöskin valittu puheenjohtaja jäsenvaltioiden keskuudesta ja sitten tänä aamuna mainitin yksi tärkeä asiakirja, nimittäin strategia 2020, joka sitten kehittelee edelleen tätä uutta sopimusta. Siellä on artikla 121 ja, ja 148. 121 hän oli jo Maastrichtinkin sopimuksessa, mutta suuri ero on siinä mielessä, että nyt komissio voi lähettää varoituksen jäsenvaltiolle, joka ei noudata koordinaatiomenettelyjä ilman, että komission puheenjohtaja kuulee ensin neuvostoa. Ja jos neuvosto päättää asiasta, niin se äänestää ilman, että se ottaisi huomioon tuon kyseisen valtion äänen. Ja Tämän lisäksi on myöskin yhteispäätösmenettely käytössä. Eli tämän äh, artiklan uudistaminen on aika merkittävä. Ja sitten toisekseen äh, sellainen otsikko, jossa sanotaan jäsenvaltio, jonka valuutta on euro siellä artiklassa sanotaan, jotta voidaan taata talous- ja rahaliiton muotoiltu toiminta, neuvosto voi ryhtyä toimenpiteisiin erityisesti sellaisen jäsenvaltion osalta, jonka valuutta on e- euro, niin että voidaan vahvistaa budjettikurin valvontaa ja antaa myöskin talouspoliittisia suosituksia. Talouspoliittiset suositukset ovat olleet jo Maastrichtin sopimusta alkaen olemassa, mutta nyt siis vahvistetaan tätä budjettikuria myöskin Euroopan euroalueen jäsenvaltioiden osalta. Sitten on artikla 138, jossa säädetään, että komissiolla ja euroalueella on valtuudet yhdistää euron edustus tai sulattaa euron edustus kansainvälisissä instituutioissa. Eli se tarkoittaa sitä, että jos unioni tästä päättää, niin sitten ei ole enää olemassa tällaista eritettyä edustusta IMFssä, kansainvälisessä valuutarastossa. No sitten tähän nykytilanteeseen. Minä siis kirjoitin tämä asiakirjaa tosiaan huhtikuun loppupuolella ja tiedätte, silloin oli vielä kolme vaihtoehtoa Eli yksi mahdollisuus on se, että nämä laiskurit erotetaan. Ja sitten oli eräs tärkeä tohtori, joka kysyi perustuslakituomioistuimelta Saksassa, että voitaisiinko äh, heittää Kreikka ulos ja sitten myöskin Portugali, Espanja, Italia ja Ranska, paitsi nämä hyveelliset toimijat. No sitten näin pari muutakin ehdotusta. Le Monde-lehdessä luin, että Saksa pitäisi heittää ulos, koska se on liian hyvä oppilas. Ja sitten oli vielä sellainenkin ehdotus, että Benelux, Hollanti ja Saksa, niin näitä kohdeltaisiin eri tavalla, kun ne ovat erilaisia. No yksi asia kuitenkin kaikissa niissä ehdotuksissa on yhteinen, nimittäin se, että tässä pyritään tällaisen kollektiiviseen itsemurhaan. Ja koko EUn rakennelmaan. Olen samaa mieltä aikaisemmin liittokansleri Helmut Schmidtistä, Schmidtin kanssa siitä, että jos meillä ei ole euroa, niin sitten markkinat ja spekulaattorit, keinottelijat pelaisivat palloa meidän valuutallamme. Ei tarvitsisi lähteä Etelä-Afrikan asti pelaamaan palloa. No, tämä oli ensimmäinen ehdotus ja sitten toinen sen esityksen teki puheenjohtaja Barroso tänä aamuna, kun, se puhui, kun hän puhui näistä sanktioista ja rangaistuksista ja sanoi kannustimet sääntöjen noudattamiseen näin hienosti. No tällä hetkellähän meillä on jo säännökset rangaistuksista ja niitä sovelletaan. Jos katsotte esimerkiksi maatalouden petoksia, niin kyllä niitä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. On olemassa ihan rahasakkoja ja ainoa ongelma on se, että mitä ekonomistit sanovat, että nämä vain vahvistavat suhdanteita. Eli jos ette noudata tätä tilannetta niin, ja teitä rangaista, niin sitten itse asiassa tilanteenne on vielä entistäkin huonompi. Mutta siis näitä on olemassa kuitenkin ja niitä noudatetaan ja tämä täytyy ottaa huomioon. No, sitten kolmanneksi EUn hallinnon parantaminen – Ja sitten finin toimenpiteet ensinnäkin talouspolitiikan koordinaation tehostaminen ja puheenjohtaja Barra sanoi, että siellä ollaan nyt laatimassa jonkinlaisia ehdotuksia. Minusta tuntuu, että meidän ei pidä muuttaa itse perustamissopimusta, vaan noudattaa sitä. Tämä on tärkeää, koska joka kerran kun iskee kriisi unioniin, niin sitten sanotaan, että perustamissopimuksia pitää muuttaa tai perussopimuksia pitää muuttaa, mutta itse asiassa me olisimme ennen kriisiä voineet ei arvioida, että toimitaanko tässä nyt oikein. Eli ei tässäkään yhteydessä tarvitse perussopimusta muuttaa. Sitten talouspolitiikka talouspolitiikan koordinointi. Tämä on kiintoisa ehdotus, joka, tuosta on puhuttu jo jonkin aikaa ja on totta, että jos olisimme sopineet perusnäkökohdista ja rahaliitosta, niin olisimme voineet myöskin ehkä koordinoida talouspolitiikkaa ja budjettimenettelyjämme. Ja tämä on ehkä enemmänkin kysymys, joka koskee aikataulua ennemmin kuin sitä, että perustamista perussopimuksia muutettaisiin, koska tämä voi todellakin luoda aika ikävän ilmapiirin, jos ajatellaan kansallisten parlamenttien suvereenisuutta ja muuta. Mutta ei siis ole mitään varsinaisesti parempaa ja tehokkaampaa kuin kaikkien euroalueen talouspolitiikkojen koordinaatio. Ja sitten kolmas seikka on sitten euron kriisinhallinta. Tämä päätös, joka tehtiin. ECOFIN takuista oli varsin tärkeä poliittinen askel. Ja seuraava askel voisi olla sitten eurooppalaisen valuuttarahaston luominen ja keskustellaan jopa sitä, että olisi jonkinlainen maksu, joka, joka vastaisi tähän maailmanlaajuiseen kriisiin. Ja minä, tämä on yksi ratkaisumalli, minä en voi kaikkia ehdotuksia tässä yksityiskotia antaa, koska siitä vasta keskustellaan, mutta tämä voisi olla oikea tapa päästä kriisistä. Minusta tuntuu, että tämä Brygelin tekemä ehdotus, Bluebolt-ehdotus, Plan ja sitten Weizsäckerin tekemä ehdotus, niin oli kiintoisa, että annettaisiin eurojoukkovelkakirjoja. 60 prosenttia olisi tässä Maastrichtin sopimuksen mukaisesti rajana. Ja sit, jos mennään siitä pidemmälle, niin sitten tämä olisi yksittäisten hallitusten vastuulla. Jos jatketaan tällä linjalla, niin sitten voitaisiin luoda maailman isoimmat joukokirja, joukovelkakirjamarkkinat. Ja se varmasti vahvistaisi Eurooppaa sinällään. En tiedä, että olisiko sillä myönteisiä mm, vaikutuksia Dohan neuvotteluihin, mutta ainakin viime viikolla näin sen, että Kiinan hallitus voitaisiin tehdä juuri toisinpäin, että jäsenvaltiot toteuttavat tämän 60 prosentin rajan asti ja siitä sitten eteenpäin Euroopan union, unioni puhui, puhuja. Se on aika riskaabelia. Kyllä sinäkin olet ollut Euroopan neuvostossa ja en tiedä onnistuisiko tämä tosissaan. Mutta siis joka tapauksessa olisi ihan järkevää jatkaa tätä pohdintaa. Sitten on tämä finanssimarkkinoiden sääntelyn e- uudistuspaketti sitä on nyt lähdetty kovasti viemään eteenpäin. Ja varmasti pitää jatkaa nyt sillä linjalla ja keskustella asiasta myöskin G20-ryhmässä. Ja sitten on tämä hedge-rahastojen asetus, niin sanottu AIFM-asetusuudistus. Siihen taisi Britannian hallitus siitä taisi äänestää vastaan, mutta kuitenkin se, sekin etenee. Ja No koitan pitää omat kommenttini tässä varttitunnissa, mutta minusta tuntuu, että Lissabonin sopimus voi olla hyödyksi siinä mielessä, miten kehitetään taloushallintoa Euroopan unionissa. Niin kuin tiedätte hyvin, niin tietysti nämä perussopimukset ovat perustamissopimuksia, mutta voi olla myöskin politiikkaa, jota ei kirjata mihinkään lakeihin. Ja tämäkin on osa sitä prosessia. On totta, että aikaisemmin on, niin kuin tänäkin aamuna keskusteltu, muutoksista toimijoiden välisen tasapainon. Ja on totta, että Neuvoston kaksi ja puolivuotinen puheenjohtajuus on aikamoinen muutos. Ja nyt elämme tilanteessa, jossa on melkeinpä joka kuussa Euroopan neuvoston huippukokous. Ja puheenjohtaja Van Rompuy niin ottaa myöskin taloudelliset asiat esityslistalle, jos de Hucht antaa sallii sen, niin yleensä belgialaiset keskustelevat asioista kotonaan. Mutta Euroopan neuvostossa he kuitenkin esiintyvät yhtenäisenä rintamana, mikä on aika tärkeää. Ja Euroopan neuvostossa on tulossa nyt täysivaltainen toimielin ja täytyy katsoa, miten tätä yhteisö menetelmää ja komission roolia voidaan kehittää jatkossa, koska ne eivät ole enää sama kuin ennen. Ja siinä mielessä tämä poliittinen ja mutkikas prosessi, kun komissio saa tärkeitä toimivaltuuksia myöskin Lissabonin sopimuksessa, niin sitten Euroopan neuvostosta kuitenkin tulee tärkein toimielin Euroopan unionissa ja erityisesti eikä pelkästään, jos ajatellaan ulkosuhdehallintoa tai edustusta ulospäin, niin myöskin sen suhteen, että miten tätä joka päiväistä päätöksentekoa hoidetaan näistä talouskysymyksistä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että kun me olemme päättäneet sulauttaa erityisesti talouselämän kohtalomme, yhteisvaluutan myötä, niin olemme varmaan tietoisia myöskin siitä tosiasiasta, että valuuttaliitto ei voi kestää pitkällä aikavälillä, tästä on kokemustakin, jos ei ole talousliittoa ja poliittista liittoa. Tämä on varmaan tärkein läksy, joka voi meitä lähteä viemään eteenpäin ja e- eletään nyt tärkeitä historiallisia hetkiä, koska ihan näinä kuukausina tulemme tekemään historiallisia päätöksiä. Kiitoksia. Thank you very much for raising a number of very interesting questions, concern, pertinent questions concerning economic governance, especially in relation... Kiitoksia. Tässä tuli mielenkiintoisia ajatuksia tästä taloushallinnosta ja euroalueesta ja myöskin olen kohteellisesti koitanut kehottaa puhuja myöskin pysyttäytymään aikarajoissa, koska muuten emme saa kahvia ja lisäksi kenties emme edes myöskään illallista. No seuraava puhuja on Stefan Girilla, joka on myöskin Jean Monnet-keskuksen johtaja Viinissä. Ja myöskin Viinin talous- ja yrityselämän yliopiston osastonjohtaja. Hyvät kuulijat, tästä yläpuolella näette tämän minun esitykseni, mutta minua on pyydetty sitä lyhentämään myöskin ja ihan aikataulusyistä. Ja sen takia minä ajattelinkin piilottaa osan näistä ja sitten tämän puheen jälkeen saatte vielä tästä puheestani abstraktin. Ja hyppään yli myöskin kommenteista, jotka koskevat rahoitusmarkkinoita ja rahoitusvakautta jäsenvaltiossa. Paitsi että jos nyt sitten vain saan, niin haluaisin esittää eriävän, eriävän mielipiteeni sen suhteen, että millainen tämä laatu on uudessa taloushallinnossa. Minusta tuntuu, että nämä uudet säännöt ovat ihan liian heikkoja ja vakaus- ja kasvusopimus ei myöskään pysty, eikä koordinaatio pysty ratkaisemaan näitä tämän kriisin ongelmia. Tietenkään mikään ei estä sitä, että koordinaatiota voitaisiin syventää ja laajentaa. Mutta kun tarvitaan yksimielisyyttä, niin jotta jäsenvaltiot voisivat äh, koordinoida keskenään, niin ne ovat kyllä hyvin vastahakoisia. Tämä on nähty viime vuosina siinä mielessä. Lissabonin sopimus ei tarjoa mitään uutta ja välineet ovat riittämättömiä. Mutta minä lupasin hypätä tämän osion yli. En kuitenkaan hyppää yli sitä, että mitä haasteita meillä on ja mikä muuttuu tässä maailmantalouden dynamiikassa ylipäätään. Komissaari de Hucht jo sanoi, että komissio jo 2006 antoi tiedonannon joka koski tällaista globaalia Eurooppaa kilpailevassa maailmassa ja siinä käsiteltiin näitä kysymyksiä ja ihan oikein siinä korostettiin sitä, että nämä haasteet, joita EUlla yhä enemmän on, kun kilpaillaan paitsi USA ja Japanin kanssa, niin myöskin niin sanottujen Brasilian, Brasilian Kiinan, Intian ja Kiinan kanssa ja myöskin muiden maiden kanssa, niin se on myöskin nähtävissä Dohan neuvottelussa tällainen monenkeskinen ratkaisu. Niin vaikka se onkin edelleen paras ratkaisu Euroopan unionin kannalta, niin eivät paljonkaan tuo perspektiiviä Euroopan unionille. Yhä enemmän solmitaan kahdenvälisiä sopimuksia, ratkaisuja, niin kuin kilpailijatkin tekevät, erityisesti USA ja Japania. Sitten Meillä on tällainen niin sanottu vapaakauppasopimusten uusi sukupolvi, jota, jotka eivät pelkästään koske kauppaa, vaan myöskin muita kuin talouskysymyksiä ja myöskin ihan uusia alueita, niin kuin Korea, Amerikosuria, ja nämäkin on mainittu jo. Tämä on siis tosiaan sellainen haaste, että maailmantaloudessa on uutta dynamiikkaa ja on aivan oleellista, että tämä laillinen perusta näiden kysymysten käsittelylle, että sitä parannetaan ja että meillä on tällaisia tehokkaita laillisia mekanismeja, joiden pohjalta pystytään ryhtymään ulko, ulkoisiin toimenpiteisiin. Ja itse asiassa minä yritän tällä sanoa sitä, että Lissabonin sopimus tietysti tässä mielessä tekee paljon. Niin kuin tiedätte kaikki, niin tässä ylipäätään koonnetaan ja selvennetään Euroopan unionin toimivaltaa ja tämä koskee myöskin ulkoista toimivaltaa mukaan lukien yksinomaiset ulkoiset toimivaltakysymykset ja sitten tämä yhteinen kauppapolitiikka ja kansainväliset sopimukset, eli oikeuden solmia kansainvälisiä sopimuksia. Ja en hoksannutkaan, että teksti näkyy näin pienenä, että olette näin kaukana kalvosta, mutta siis ajatuksena tässä on se, että on todellakin suuri ero sen suhteen, että onko toimivalta yksinomaista vai jaettua. Ja Lissabonin sopimus selventää sitä ja selkeyttää sitä, että laajennettu yhteinen kauppapolitiikka on nyt yksinomaista toimivalta, eli se tarkoittaa sitä, että ainoastaan unioni voi toimia. Ja jäsenvaltiot eivät enää voi ryhtyä toimiin ilman unionia. Tämän eri, tämä toimii eri tavalla jaetun toimivallan osalta. Ja aika lailla Mm, suurin mullistus koskee unionin oikeutta solmia kansainvälisiä sopimuksia yhteisen kauppapolitiikan alalla. Ja se, mitä tässä kalvossa lukee punaisella, on se kaikkein oleellisin, että ensimmäinen 12 lähtien unionilla ei pelkästään ole yksinomaista toimivaltaa allekirjoittaa tavarakauppasopimuksia, vaan myöskin yksinomainen oikeus tehdä sopimuksia myöskin palvelukaupasta ja muista kauppa kysymyksistä kuten teollisista tekijänoikeuksista ja myöskin suorasta ulkomaisista investoinneista. Tämä on aikamoinen harppaus eteenpäin Euroopan kehyksessä näiden maailmanlaajuisten haasteiden suuntaan. Ja selkiyttäisin tätä vielä niin, että meidän täytyy todellakin muistaa että mikä tilanne oli aiemmin. Jos ajatellaan tällaista vt umpikujaa joka oli, meillä oli tuomioistuimen näkemys 94 myöskin Nitsan sopimus, jota minä en tässä nyt erityisesti käsittele, mutta siis lyhyesti ajatus oli se, että tuomioistuin totesi 94, että palvelukauppa ei kuulu Euroopan unionin sen aikaisen yksivaltaisen, yksinomaisen toimivaltaan. Eikä myöskään teollisen tekijänoikeuden suojelu, vaan ihan ohut, kapea sektori tästä kuului kauppapolitiikan piiriin. Ja tuloksena oli se, että VTO-sopimukset piti solmia sekä sopimuksina, joissa allekirjoittajana olivat sekä yhteisö että jäsenvaltiot. Ja jäsenvaltio pystyi esittämään eh, jäsenvaltioiden äänet eh, tai äänestää jäsenvaltioiden puolesta tietyissä kysymyksissä riippuen alasta eh, näissä neuvotteluissa ja se tietysti sitten hankaloitti näitä neuvotteluja, kun osassa kysymyksistä kuitenkin toimivalta oli jäsenvaltiolla. No nyt tilanne on muuttunut, koska lähestulkoon kaikki, siis palvelukauppa, tavarakauppa, teolliset tekijänoikeuden suojelu ja ulkomaiset suorat sijoitukset nyt sitten kuuluvat tähän uuteen kauppapolitiikkaan ja ovat nyt yksinomaista laajennettua toimivaltaa. Eli näin on paljon yksinkertaisempaa ja selkeämpää ja tehokkaampaa myöskin. Ja voidaan jopa sanoa, että tämä uusi toimivalta kattaa lähestulkoon kaiken VTO-toiminnan. No liikenne on pieni poikkeus tähän, mutta en mene siihen nyt sen enempää. Eli oikeastaan voitaisiin provosoiden sanoa, että uuden sopimuksen myötä eh, jäsenvaltiot voisivat jopa irtautua VTOsta. No eihän hänet tietenkään niin tee, mutta eh, siis tässä koitan vain tuoda esille sen, että miten pitkälle menevä tämä uudistus oli. Ja tämä ei pelkästään koske eh, VTO-asiallista, vaan koskee myöskin Suurinta osaa mainituista uuden sukupolven vapakauppasopimuksista mukaan lukien ihmisoikeuslausekkeet, ympäristönsuojelulausekkeet tai mitä, mitkä tahansa muut ehdot, joita näihin sopimuksiin kirjataan. Kaikki tämä kuuluu nyt yksinomaisen EUn toimivaltaan. Ja lisäksi myöskin ulkomaiset suorat sijoitukset. Ja tiedän, että tästä tämä on kiistanalaista, mutta ne kuuluvat nyt laajassa merkityksessä EUn toimivaltaan, eli eivät ei pelkästään markkinoille pääsy, vaan myöskin tällaiset sijoittautumista koskevat säännöt, kansallisen kohtelun säännöt voidaan sitten sisällyttää näihin sopimuksiin, joita EU voi yksin solmia. Tietysti tässä on vielä tämä salkkusijoitus, sijoitussalkku, poikkeus. Sen osalta vaaditaan sekä sopimuksia, mutta siitä huolimatta tämä on aikamoinen edistysaskel ja kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä yhteisen kauppapolitiikan uudistus on kaikkein merkittävin uudistus, jossa sidotaan jäsenvaltioiden sopimuksen tekovapautta. Ja sanoisin jopa, että Lissabonin sopimuksen kauppa politiikkakysymykset lukuun ottamatta oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aluetta, niin on melkeinpä tärkein uudistus ö, tällaisen sektorikohtaiseen EU-lainsäädäntöön. No sitten toisaalta kyse ei ole pelkästään toimivallan laajentamisesta, vaan myöskin siitä, että EU-parlamentti e on nyt tasavertainen neuvoston kanssa. Siitä on puhuttu aamu- ja iltapäivällä tänään ja myöskin tämä koskee ulkoista toimintaa. Ja koskapa on niin paljon aikataulupaineita, niin en käy kaikkea läpi tässä kalvossa, mutta katsokaapa tätä johtopäätöstä. On aika selvää, että kaikki nämä yhteisen kauppapolitiikan sopimukset, jotka nyt tulevat yksinomaisen EUn toimivallan piiriin, niin tarvitsisivat myöskin parlamentin suostumuksen. Eli ei voi tulla uutta kauppasopimusta ilman parlamentin siunausta. Ja tämä on aikamoisen tärkeää, niin kuin on nyt todettu, että tietenkin Euroopan parlamentti on valmis vastaamaan tähän tilanteeseen – ei niinkään vapakauppasopimuksen osalta, vaan myös tämän SWIFT-kysymyksen osalta. Ja sitten kolmanneksi on nyt uudenlainen koneisto ja säännöstö, joka koskee tätä ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta kaiken kaikkiaan. Tämä johtuu osittain luvusta viisi Euroopan toiminnasta annetussa sopimuksessa, ja se on katettu lähestulkoon kaikki eri politiikan alat, ei pelkästään kauppapolitiikkaa, vaan myöskin kehitysapu, humanitaarinen apu ja niin edelleen. Ja suurena poikkeuksena tässä on yhteinen turvallisuuspolitiikka tietenkin vielä. Sitä ei ole katettu luvussa viisi ja sillä on sitten vaikutusta siellä, että minkälaiset nämä menettelyt, elimet ovat ja lailliset seuraukset näistä hyväksytyistä toimenpiteistä. Eli tämä on todellakin aika valtaisa uudistus, mutta siinä ei kuitenkaan poisteta näitä erityisten sektoreiden eroja. Meillä on edelleen merkittäviä eroja esimerkiksi toimivaltuuksien osalta, menettelyn osalta, kuinka sekundarilainsäädäntö vahvistetaan sekä elinten että sitten tämän aineellisen soveltamisalan ja päällekkäisyyden osalta. Eli jos ajatellaan eri säännöksiä, niin on vielä tarvetta johdonmukaisuuden lisäämiselle. Ja Lissabonin sopimuksessa on koetettu puuttua tähänkin kysymykseen. Ensinnäkin Täytyy pitää mielessä, että Lissabonin sopimuksessa on määritelty yleiset säännökset, jotka koskevat koko ulkotoimintaa, ei pelkästään yhteistä turvallisuuspolitiikkaa, vaan nämä periaatteet, jotka on mainittu tuolla kalvolla, niin koskevat kaikkea ulkoista toimintaa. Ja se tarkoittaa, ja se on tärkeää, että tästä lähtien ihmisoikeuksien suojeleminen, demokratia, suojelu eivät ole pelkästään tiettyjen sopimusten tai tiettyjen toimenpiteiden kysymyksiä vain. Niillä on merkitystä joka paikassa ja kaikkialla ja Euroopan parlamentti muun muassa huolehtii tästä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nämä yhteiset säännökset vähentävät eh, eroavaisuuksia ulkosuhdetoiminnassa ja sitten toisaalta tekevät myöskin ulkosuhdetoiminnasta poliittista. Ja sitten on myöskin tällainen organisatorinen puoli asiassa, nimittäin sopimuksen useitakin säännöksiä, jotka koskevat johdonmukaisuutta eri ulko, toi, ulkosuhdetoiminnan alojen välillä. Ja komissiota, neuvostoa ja korkeudustajaa kehotetaan varmistamaan johdonmukaisuus ja tekemään yhteistyötä tämän varmistamiseksi, näin sanotaan uudessa artiklassa 21 sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Ja samalla mainitaan myöskin Euroopan neuvoston toimivalta päättää sitovasti strategisista painopisteistä ja tavoitteista, ei pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikan, vaan kaikkien ulkoisten toimenpiteiden osalta. Ensisimmäkseltä tämä vaikuttaa aika hienolta, mutta sitten kun tätä miettii uudestaan, niin voi miettiä, että onko tämä oikeastaan johdonmukaisuuden kannalta hyvä, koska jos katsotaan eri elimiä, niin jos komissio, korkeudusta ja neuvosto, niin onhan tietysti selvää, että ei niillä ole samat tehtävät, voi syntyä jonkinlaista konfliktia ja jos ei ole mahdollista päästä konsensukseen, niin sitten tämä kuva ei olekaan enää niin hieno loppujen lopuksi. Ja jos pitää mielessä sen, että on mm, myöskin päällekkäisyyttä politiikan ja talouden välillä ja pitää mielessä sen, mitä Lissabonin sopimus säätää uudesta ulkosuhdehallinnon rakenteesta, niin silten tulee mieleen vielä enemmänkin epäilyksiä. Tämä on nyt pikainen vilaus siihen, miltä ulkosuhdepolitiikan säännökset puhuvat. Nimittäin ensin on tämä Euroopan neuvoston, jonka, ja jolla on tietysti myöskin tämä puheenjohtaja, joka tätä hoitaa omalla tasollaan ja siinä ominaisuudessa huolehtii Euroopan unionin ulkoisesta edustuksesta turvallisuus ja ulkopolitiikan osalta. Sitten on neuvosto ja komissio, ja komission korkea edustaja, joka on varapuheenjohtaja ja samalla myöskin johtaa ulkoasianneuvosto. Ja samalla neuvosto antaa tehtäväksi korkealle edustajalle tehtäviä, jonka tehtävänä on huolehtia yhteisen turvallisuuspolitiikan edustamista ja tekee ehdotuksia tämän politiikan kehittämisestä. Eli tämä koskee vasta tätä turvallisuuspolitiikka ei edes muita ulkokysy- ulkoasian kysymyksiä, eli on aika selvää, että näiden toimivaltuuksien rajojen on varsin mutkikasta. Olemme nähneet tämän aiemminkin ulkoasiainhallinnassa. Tämä ei ole koskaan ollut kovin helppoa. Ehkäpä jätänkin nämä epäilykset nyt keskustelun ja huomisen paneelikeskustelun aineksiksi. On tietysti aika selvää, että tämä on ihan mahdoton tehtävä huolehtia johdonmukaisuudesta jo pelkästään turvallisuuspolitiikan alalla. Ja vielä tärkeä, vaikeampaa tämä on, jos yhdistetään turvallisuus ja muut ulkosuhdepolitiikan lohkot. Ja sitten jos mietitään EUn valmiuksia Lissabonin sopimuksen myötä, onko se todellakin nyt parantunut eh, ulkosuhteissa ja erityisesti kaupapolitiikan osalta, niin ei ole ihan varmaa, että ovatko nyt Euroopan unionin ja jäsenvaltiot sitten valmiita soveltamaan tätä uutta kehikkoa ja kriittisesti voisin todeta, että tämä kuuntaminen on ollut hyvin pintapuolista poliitikkojen toimivaltuuksien menettelyjen osalta. Tämä tulee olemaan edelleenkin kompastuskivenä jatkossa ja yleisesti voin siis sanoa vielä, että kyllä Lissabonin sopimuksen muuta EU osoitti vastuunsa, vastuunsa maailmanlaajuistamisen hallinnosta, mutta paljon tehtävääkin vielä on. Thank you very much. Niin, kiitokset. Olen taipuvainen sanomaan, että juridiset puitteet ovat juridiset puitteita, politiikan pitää sitä noudattaa. No niin, seuraava puhuja, Tibor Palonkai. Hän on vuoden 2010 Jean Monnet-palkinnon haltija ja hän johtaa myöskin Korvinus-instituuttia Budapestin yliopistossa. Tibor, ole hyvä. Kiitokset Kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänne puhumaan. Ja ennen kuin aloitan varsinaista aiheesta, niin yritänpä ensin hieman johdatella aiheeseen. Ensinnäkin yritän pysyä tämän session otsikon puitteissa. Eli tarkoituksenani on sanoa jotakin globaaleista haasteista ja sitten haluan puhua hieman uusista EU-puitteista. Ja tässä mielessä en kyllä aio rajoittua käsittelemään vain Lissabonin sopimusta, vaan puhun myöskin Lissabonin agendasta ja tuosta Eurooppa 2020-hankkeesta. Mielestäni nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, koska no, minä en ole juristi. Enkä sunkaan halua väheksyä tässä missään tapauksessa juridisia ja institutionaalisia puitteita. Mutta nämä puitteet täytyy täyttää strategioilla, visioilla ja monipuolisilla toimintasuunnitelmilla. Ja todellakin tämä 2020-hanke sisältää strategian Euroopan tulevaisuudelle. Ja tätä noudattaen. En nyt ajatellut vain esittää jotakin analyysejä asiasta, vaan ajattelin tehdä myöskin ehdotuksia. Koska vuosi 2020 on vasta muotoutumassa, tuo suunnitelma on vasta muotoutumassa, aivan varmasti vielä uusia ajatuksia ja ideoita tarvitaan tuon ohjelman vahvistamiseksi. No, mitä haasteisiin tulee? Niin yritän puhua niistä hyvin lyhyesti. Ja yritän korostaa näiden haasteiden moninaisuutta. Olemme todellakin laadullisten muutosten edessä. Oli sitten kyse sosiaalistaloudellisista rakenteista, muodoista, viestinnän kehityksestä – sosiotaloudellista suhteista, globaalit suhteet. Tai puhuttiinpa sitten vaikka muutoksista tuotannon kehityksen tekijöistä. Ja tämän rinnalla sitten niin perinteisten tuotannontekijöiden lisäksi maapääoma ja niin poispäin meillä on nyt uusia elementtejä ja tämä luo aivan uusia näkymiä kehityksellemme. ajatukset, ideat. No, ehkä on parempi, että rajoitun puhumaan siitä, kuinka tärkeää on saada uusi paradigma, joka suhtautuu näihin laadullisiin muutoksiin. Meidän täytyy muuttaa näkemyksiämme BKTstä. Meidän täytyy arvioida uudestaan suhteellinen kustannushyöty ja miettiä, Eh, miltä esimerkiksi nimellinen maksu tase näyttää. No, jos katsomme näitä uusia haasteita, niin pääongelma tässä on se, että jos tämä nyt muotoilen hyvin varovaisesti, niin näihin haasteisiin ei ole riittävästi pystytty vastaamaan. Ja tämä onkin syy näille erityyppisille kriiseille nykyisen globaalin rahoituskriisin lisäksi joudumme kohtaamaan myöskin ympäristö- ja energiakriisit, ja uskoisin, että nämä ovatkin paljon vakavampia kriisejä kuin rahoituskriisi on, talouskriisi. Erityisesti paljon, kyse on paljon vaikeammista, vaikeammista haasteista ajatellen sitä, kuinka monipuolisia ja moninaisia ratkaisuja näihin ongelmiin pitää löytää. Ja minusta tuntuu myöskin siltä, että meidän ehkä pitäisi ajatella myöskin tietynlaista sosiaalista kriisiä. Se tulee vaikuttamaan laajasti yhteiskuntaamme. Meillä on erilaisia ääriliikkeitä, populismia, fundamentalismia. Ja missään tapauksessa tällaisten ilmiöiden vaikutuksia ei pysty liioittelemaan. Mutta EUlle suuria haasteita ovat koulutus, maatalous, ja ikääntyvä väestö. No, jos sitten katsotaan nykyistä kriisiä. Siinä, siihen liittyy useampi eri ulottuvuus. Ja yksi näitä keskeisiä ulottuvuuksia on se, että jokainen instituutiojärjestelmä, maa joutuu joutuu vastaamaan tietyistä tiedottavista funktioista. Joka maassa täytyy tietää, missä jamassa ollaan. Jokaisella organisaatiolla on oma tilastokeskuksensa tai jonkinlainen analysoiva taho. Ja tämän kriisin yksi perussyitä oli se, että, että nämä analyyttiset toiminnot merkittävästi epäonnistuivat tehtävissään. Kriisin ennakoimisessa epäonnistuttiin kutakuinkin täysin. Jos ajatellaan esimerkiksi Euroopan näkymiä, niin näitä ei pystytty arvioimaan riittävän korrektisti. Mutta kyse on muustakin. Kyse on tilastotietojen puutteesta Kyse on ongelmista, jotka liittyvät menetelmiin, sisältöihin, arviointeihin. Eli tämä kaikki on ollut osana kriisin syntymistä. Ja näihin kysymyksiin täytyy puuttua. Ja ehkä meidän pitäisi mainita myöskin juridiset ulottuvuudet. Tähän liittyy eri tekijöitä, joita ei ole selkeästi määritelty. Eli tavallaan voisi sanoa, että on tehty rikoksia, mutta niitä ei ole juridisesti määritelty. Ajatellaan vaikka keinottelua. Ja sama pätee myöskin sitten moraalisiin elementteihin rahoituskriisissä. Jälleen kerran pitäisi korostaa sitä, että kyllähän me voimme syytellä keinottelijoita moraalittomasta toiminnasta, mutta kyllähän tässä on koko väestö ollut mukana. Kaikki olivat ihan tyytyväisiä, kun heitä huijattiin. Tavallaanhan tämä oli näin. No, en minä nyt halua liian pitkälti tässä analysoida näitä vastauksia, mutta olen pitkälti samaa mieltä edellä puhuneiden kanssa siihen liittyen, että, että yksi pääjohtopäätöksiä on se, että valuuttaunioni ei riitä, me tarvitsemme talousunionin, me tarvitsemme poliittisen unionin, Ja nykyiset päätökset uusista rahastoista ja uusista mekanismeista ovat tärkeitä ja todella tervetulleita uusia kehityssuuntia. Mutta uskoisin, että, että meidän pitäisi mennä paljon pidemmälle pidemmälle kuin vain käyttää tällaisia pelastusvälineitä. Meidän täytyisi käyttää ennaltaehkäiseviä välineitä. Enkä puhu nyt ennaltaehkäisystä ainoastaan valuutta vakauden näkökulmasta, vaan tavallaan tavalla puhuisin todellisesta lähentymisestä. Kyllä tähän liittyy tuo rakenneuudistuskysymyskin. E, siit, siihen pitäisi kannustaa. No, mitä sitten tulee tulee energiakriisiin, niin yksi pää ilmiöitä, ilmiöitä meidän ajassamme on se, että meillä on tekninen vallankumous ilman energiavallankumousta. Eli teknisen, tekninen vallankumous tote, on toteutunut, mutta, mutta meiltä puuttuu merkittävä muutos energiarakenteissa. Ja selvää on, että nykyinen rakenne on hyvin kestämättömällä pohjalla. Uskoisin, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että, että jos jatkamme samaa tahtia eteenpäin, samaa mallia noudattaen, niin tuhoamme itsemme. Ihan tavallinen talouspoika järkikin sanoo, että energian pitäisi olla halpaa, puhdasta ja turvallista. No, minä haluaisin puuttua siihen kysymykseen, että, että erityisesti ohjelma Eurooppa 2020 sisältää mielestäni tiettyjä tärkeitä muotoiluja, johtopäätöksiä, mutta eivät nämä riitä. Nämä ovat osittain hyvin epämääräisiä. Puhutaan uusien uuden energiamuotojen tarveesta, lisätään uusiutuvia energialähteitä, energiaturvallisuus, energiatehokkuus, energiamarkkinoiden integraatio ja niin poispäin. Kaikki tietysti on hyvin tärkeätä, mutta minusta tuntuu siltä, että vakavasti pitäisi puuttua energiakriisiin ja silloin tarvitsemme enemmän. Tarvitsemme rahaa, tarvitsemme tutkimusta ja tarvitsemme infrastruktuuria, jotta pystymme muuttamaan nykyisen energiarakenteen. Olen täysin samaa mieltä tutkimuksista, joita on julkaistu viime aikana, jossa on korostettu tätä ongelmaa ja kyllä minä korostaisin infrastruktuurikysymystäkin. Teknisesti sähköauto on jo olemassa, mutta ongelmana on infrastruktuuri. Meillä on kyllä bensa-asemia, mutta me tarvitsisimme akkujen latauspisteitä. Ja tämä vaatii rahoitusta, tutkimusta, poliittisia päätöksiä – sillä eihän tämä asia nyt kovasti kiinnosta energiaa, yhtiöitä eikä hallituksia. Hallitukset haluavat kerätä verotuloja nykyisen energiarakenteen puitteissa. Ja tuota rakennetta meidän pitää muuttaa. Ja meidän täytyy lähteä uusille teille. No ehkä pari lyhyttä kommenttia sosiaalisesta kriisistä, yhteiskunnallisesta kriisistä. Puhun epätasa-arvosta kaikilla tasoilla, oli sitten kyse yhteiskuntaluokista, alueista, mistä hyvänsä. No, tässä mielessä tietysti Euroopan unioni tavallaan poikkeaa muusta maailmasta, mutta kyllä minä joudun toteamaan, että ainakin mitä uusiin jäsenvaltioihin tulee, niin nämä yhteiskunnalliset ongelmat ovat vain pahentuneet muutoksen kourissa. Ja tämä on johtanut tiettyyn ei ainoastaan muutosväsymykseen, laajenemisväsymykseen, monia ongelmia, monista ongelmista syytetään Euroopan integraatiota. Ja tähän kysymykseen pitää puuttua. Ja yksi kysymys tietysti on, on hyvinvointivaltion uudistus. Hyvinvointivaltio on eurooppalaisen sivilisaation saavutuksia. Sitä pitää uudistaa. Ja se, sitä pitää mukauttaa niin, että se pystyy vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Sen pitää olla kilpailukykyisempi ja sen sijaan sen sijaan, että oltaisiin protektionistisia, niin pitää pystyä avautumaan ulospäin. Ja sanoisin vielä pari sanaa, ihan pari minuuttia vielä, pari sanaa ikääntyvästä väestöstä. Tämäkin on suuri haaste. Tähänkin on puututtava. Ja tästä puhun koska tavallaan minusta tuntuu, että tämä liippaa aika läheltä minua tämä aihe. Kun tässä nyt ikä eh, lähenee. No tavallaan meidän pitäisi olla hyvin tyytyväisiä. Elämme paljon pidempään kuin edelliset sukupolvet. Ja nyt sen sijaan me puhummekin vakavasta kriisistä. Ja me eh, olemme huolestuneita tästä. No Kyllä tähän nyt tavallaan pitäisi kuitenkin puuttua tähän kysymykseen. No, minusta tuntuu, että tähän mennessä emme ole onnistuneet ehdotuksissamme. Asiaan pitää puuttua monesta eri näkökulmasta. Yhtäältä työ aktiivisen ja idän muuttaminen ja mukauttaminen. No ajatellaan, että 1800-luvulla tehtiin työtä 140 tuntia viikossa ja, ja nyt työaika on todellakin muuttunut valtavasti. Ja tulevaisuudessa Mutta tietysti Toisinhan eläkeuudistuksissa käytäisiin päinvastoin kuin mihin pyritään käytännössä. Aina vain alennetaan eläkeikää sen sijaan, että pidennettäisiin aktiivista työikää. Eli tämä on todella, todella hyvin kompleksinen kysymys. Tähän liittyy monenlaisia kysymyksiä, elinikäinen oppiminen, verotuspolitiikka. Ja niin jos tätä nyt ajattelee ja niin, mistä minä puhuin? Minun mielestäni Euroopalla on mahdollisuutensa ja kyllä sen pitää pystyä tarjoamaan malli. Me puhumme Euroopan alamäestä monesti, mutta en minä siihen usko. Kyllä Euroopalla on paljon tarjottavaa maailmalle. Kiitokset. Niin, kiitokset. Mutta nyt meillä on tässä hieman logistisia ongelmia. Meillä on enimmillään vartti käytössämme kysymyksiä ja kommentteja varten. Ja sitten jätetään vielä pari minuuttia. Niin, mikä tämä nyt on? Ah, session editor hän tämän puhujan titteli on. Olihan sitten mikä, mitä hyvää se nyt se tarkoittikin. Joten avataan keskustelu. Ja niin minä haluaisin ihan lyhyesti kommentoida tätä ennen kuin annan teille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Niin, eh, tässä sessiossahan oli tarkoitus käsitellä Euroopan unionin kykyä vastata globaaleihin taloushaasteisiin. No, me olemme nyt kuulleet paljon juridista puitteista ja sen muutoksista. Olemme kuulleet melko tavalla poliittisesta tahdosta tai sen puutteesta ongelmien ratkaisussa. Ja Yksi elementti, josta ainakaan minun mielestäni emme ole kuulleet tarpeeksi, on reaalitalous. Koska meillä on oikeat puitteet, ja meillä on riittävästi poliittista tahtoa, mutta saattaa olla, että talous jämähtääkin paikalleen. Ja se tulee olemaan aika ratkaiseva elementti EUn kyvyssä puuttua ongelmaan mihin hyvänsä. Eikä tämä ole mikään keksitty kysymys, mikään puhdasta mielikuvitusta oleva kysymys, vaan todellakin taloudelliset ennusteet Euroopan unionille lähi- ja keskipitkällä aikavälillä eivät todellakaan ole hyvät suhteessa muuhun maailmaan. Ja jos nuo ennusteet toteutuvat, niin ne tulevat vaikuttamaan hyvin vakavasti kykyymme yksin tai kollektiivisesti vastata globaaleihin taloudellisiin haasteisiin ja jopa niihin haasteisiin, jotka kohtaamme täysin suoraan. No tämän todettua, niin olkaapa hyvä. Kysymyksiä ja kommentteja, olkaa hyvä, puhukaa lyhyesti. Ne olkaa hyvä, kertokaa nimenne ja taho, jota edustatte. Bolonian yliopistosta, Rossi. Esittäisin kysymyksen professori Grillerille. Olisin kuullut mielelläni enemmän äh, arvioita ne tuosta Merkure-tapauksesta, joka parhaillaan on keskusteltavana. Kysehän on tästä sekaedustuksesta. Komission puheenjohtaja ja korkea edustaja kumpikin väittävät olevansa toimivaltaisia ja tämä tietysti aiheuttaa paljon ongelmia. Olisin mielelläni kuullut näkemyksen tästä aiheesta. No ehkä on parempi, että kerään ensin näitä kysymyksiä ja kommentteja ja pyydetään sitten tältä puolelta lyhyitä vastauksia. Seuraavaksi tässä Rouva Eturvissa. Mikro, ja mikrofoni ilmestyy päällä. Kaksi kysymystä. Täällä on puhuttu eurooppalaisen valuuttarahaston luomisesta. No, minä olisin kysynyt, että eikö se sitten vie jotakin IMFltä? Vai onko mahdollista, että meillä on sekä eurooppalainen valuuttarahasto ja myöskin sitten kansainvälinen valuuttarahasto? Onko meillä voimavaroja Äh, hallinnoida näitä kumpaakin. Ja sitten vielä reaalitalouteen. Jos Euroopan unionissa jäsenvaltioiden väliset erot, erityisesti euroalueella, ovat niin suuria, erityisesti tuotannon, tuotantopuolella, tuottavuuspuolella, niin Eivätkö nämä keskipitkällä aikavälillä luo ongelmia? Myöskin kun ajatellaan varojen luomista, kertymistä. Eikö jossain vaiheessa synny jälleen uusi kriisi? Chiamo Angelo Sant'Agostino, vengo dall'Università di Brescia. Olen Brescian yliopistosta ja yritän puhua tässä mahdollisimman ytimekkäästi ja tulkitaan ovat aivan erinomaisia täällä. Nyt haluaisin puhua kauppapolitiikasta, talouspolitiikasta, koska e, sopimuksen yksi tärkeä seuraus on se, että nyt voidaan tehdä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, eikä tähän vaadita enää yksimielisyyttä. Eli veto, veto-oikeus ei ole tässä enää ongelmana. Nyt eh, näinä päivinä Euroopan parlamentissa on aloitettu keskustelua kapallisesta sopimuksesta, vakapasopimuksesta Pohjois-Kyproksen kanssa. Tässähän Turkki on asettunut poikkiteloin ja nyt haluaisinkin pyytää teiltä arviointia tästä asiasta. Jos ajatellaan tällaista sopimusta pohjois kanssa, niin, tai pohjois kanssa, niin johtaisiko se yhdentymisen Kyproksella vai johtaisiko se vain lisäeristymiseen tällä saarella? I shall leave this question to my Austrian friend to answer. Nyt sitten kysymykseni. Olen portugalilaisesta yliopistosta. Pari lyhyttä kysymystä. Te mainitsitte aivan oikein, että Lissabonin sopimukseen, jossa kyse on EUn toimimisesta, siinä osassa viisi, niin siinä kun puhutaan taloudellisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä, niin siinä mainitaan demokratian vaatimus. Ja lisäksi Kyseessä oli vaatimus, joka kosti kestävää kehitystä. Eli nämä vaatimukset ovat sopimuksessa. Olisi kuitenkin parempi, että olisi mahdollisimman suuret vaatimukset, jotka kohdistuvat näihin maihin. Eli haluaisin tietää, miten suhtaudutte tähän tilanteeseen – Sillä mielestäni nyt kun tutkitaan sopimustekstiä, niin tässä on heikkous, joka liittyy juuri tällaisiin kehittämisvaatimuksiin. Eli mielestäni nyt edelliseen sopimukseen verrattuna tässä suhteessa on otettu takapakkia. Sitten vielä Dohaan liittyvät mahdollisuudet. Miksi olette niin pessimistinen Doha neuvottelukierroksen kehittymiseen? Nyt vielä pari kysymystä, koska muuten meillä ei ole aikaa sitten vastauksiin riittävästi sieltä takapäin. University of Technology Vienna. I'm, uh, at... Olen Viinin teknillisestä yliopistosta. Ja kysymykseni liittyy näiden viimeisten paneelien konsensukseen siitä, että talouskriisi on pakottanut Euroopan unionin vauhdittamaan kehitystä joko siihen suuntaan, että ollaan enemmän unioni, eli mennään euroa pidemmälle kohti yhteistä verotuspolitiikkaa, enemmän johdonmukaisuutta, enemmän unionin kehittämistä. Tai sitten toisena vaihtoehtona olisi hajoaminen. Ja mielestäni Tämä pakottaa EU, miettimään EUssa sitä, mikä uusi lähestymistapojen malli voisi olla. Ja, ja, ja suuntaan niin ennen kaikkea kahdelle viimeiselle puhujalle. Kysymys kuuluu, onko tulevaisuudessa todella kasvua? Nyt olemme lähestymässä stagnaatiota Tämä on hyvin todennäköistä. Ja kysymys kuuluu, tarvitsemmeko todella kasvaa? Pitääkö meidän kasvaa? Tähän kysymykseen on suhtauduttava vakavasti. Eikö poliittisten instituutioiden tärkeimpinä tehtävinä ole se, että taataan lisääntyminen poliittisessa mielessä kuitenkaan tämmöistä innovointia Ehkä meidän pitäisi saada aikaan enemmänkin innovointia eikä kasvua kilpailun mielessä, siis kapasiteetin laajentamisen mielessä. Eikö uusi eurooppalainen malli ole jotain sellaista, jossa mennään pidemmälle kuin vain äh, määrällinen kasvu, vaan että pikemminkin panostetaan laadulliseen muutokseen – jolla varmistetaan kehittyminen. Tämä liittyy myöskin väestön ikääntymiseen tai siihen, että väestömäärä ei enää kasva. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Yeah, Mr. Chairman, maybe this is not the right question to ask six o'clock in the evening. Niin, no puheenjohtaja, ehkä tämä ei ole oikea kysymys esittää kunnan aikaan illalla, mutta puhun lyhyesti. Nytkin puhuitte siitä, miten EUn haasteisiin voidaan vastata – mutta nimenomaan äh, lähialueemme Afrikan suurena ongelmana on alikehitys ja köyhyys. Ja tämä on myöskin uhka. Pystymmekö, pystymmekö selviytymään tästä? Entäpä vuosituhannen tavoitteet? Nyt me olemme vielä kauempana vuosituhannen tavoitteiden saavuttamisesta kun silloin, kun YK saatettiin esille. Afrikka on naapurialueemme Myöhemminhän pääsemme konferenssissa vielä maahanmuuttokysymyksiin, mutta miten maailmanlaajuisesti pystytään ratkomaan näitä köyhyyteen ja alikehitykseen liittyviä ongelmia? Minulla olisi kysymys, olen Malatan yliopistosta Ensinnäkin haluaisin onnitella kaikkia puhujia tänään. Koko tämän konferenssin nimi, eli uudet, uusi eurooppalainen puitteisto, jolla vastataan haasteisiin – kun ajattelen sitä ja erityisestikin institutionaalisia muutoksia, jotka saavat aikaan toimivaltakonflikteja. Tästähän olemme kuulleet tänään. Tietenkin me haluamme, että kaikki sujuu hyvin ja toimii hyvin. me tietysti haluamme saada aikaan sosiaalista, kehittää sosiaalista pääomaa sen sijaan, että puhumme institutionaalisista asioista – teoreettisesti. Me haluamme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia ja kasvua. Tiedän, että kello on jo paljon, mutta halusin vain tuoda tämän esille kunnallista tasapainoa ajatellen. Kyse on taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ja sen arvioimisesta, onko tämä uusi toimintatapa oikeastaan parempi toimimmeko nyt paremmin, vastaammeko nyt haasteisiin paremmin ajatellen ympäristöä, innovointia ja työpaikkojen luomista. Eli päästäänkö tässä nyt eteenpäin uuden systeemin kanssa vai emmekö? No, nyt pyytäisin, että kukin neljästä puhujasta täällä edessä käyttäisi korkeintaan kolme minuuttia. Meillä on se rajoitus, että tulkkien työaika päättyy. Ja tämä on hyvin tärkeä monikielisissä kokouksissa. Haluaisin aloittaa herra Kingistä ja sitten siirtyä eteenpäin, koska te, todellakin ansaitsitte puheenvuoron. Mutta kyllä, muut voivat ensin vastata kysymyksiin ja voi sitten sen perusteella puhua. just about... No hyvin lyhyesti. Ensinnäkin, tarvitaanko kasvua? Tämä on erinomainen kysymys. Mielessä on tietysti pidettävä köyhyys. Onko meillä tarpeeksi tavaroita ja palveluita? Ajatellen kaikkien väestön asiaan, kaikkien ihmisten hyvinvointia. Ja tietysti yksi asia on tässä se, että kasvu pysä, kasvun pysähtyä. Olen täysin sitä mieltä, että kasvu ja siihen liittyvät rakenteet, niiden on muututtava nykyisissä puitteissa kasvu johtaa katastrofiin ja tähän tarvitaan muutos. Ja tämä meidän on otettava huomioon. Sitten herra Griller. No sitten kolme minuuttia. Ensinnäkin Mercury-tapaus. valitettavasti en voi tätä minuutissa ratkaista. Haluan vain todeta sen, että mm, tämä vain osoittaa, selvästi ne hankaluudet, joita on yhteisen turvallisuus- ulkopolitiikan mekanismissa, ja monet eri toimijat haluaisivat olla johtoasemassa. Oikeudellisestihan neuvosto on se, joka määrittelee EUn kannan sen jäsenvaltioiden pitäisi valta tätä kantaa YK tasolla. Sitten vasta, jos yksimielisyyttä tarvitaan, niin silloin on selvää, että tähän ei päästä neuvostossa. Ja sitten komissio, komissio pyrkii ottamaan johtoaseman samoin kuin korkea edustaja. Eli toisaalta tässä on ongelmana yksimielisyys, vaatimus ulkoturvallisuuskysymyksissä ja sitten näiden monien toimijoiden rooli tässä, jota ei ole vahvistettu Lissabonin sopimuksessa. Täten halusin kommentoida Mercurya. No sitten Pohjois-Kypros. Minun on tunnustettava, että en tunne tämän kaavallon sopimuksen yksityiskohtia, josta puhuitte. Oikeudellisesti Poliittisesti katsoen meillä ei ole mitään ulkosuhteita Pohjois-Kyprokseen. Kypros on osa EUta. Kyse on vain siitä, että EU, EUn lainsäädäntöä ei voida panna täytäntöön. Eli ei, ei ole mahdollista tehdä sopimusta, solmia sopimusta sen Pohjois-Kyproksen kanssa ikään kuin se olisi erillinen omassa valtio. Ja sitten ehdollisuus, joka liittyy erityisesti kehitysyhteistyöhön. Olette kyllä oikeassa siinä, että jos katsotaan sopimuksen tekstiä, niin se muotoilu, joka johti tuomioistuimen päätöksiin, jossa sanotaan, että ihmisoikeuksien tarkkailu on edellytyksenä yhteistyölle, se, sitä ei enää ole mukana – ja nähtäväksi jää, asettuuko tuomioistuin sille kannalle, että ottaen huomioon näiden yleisperiaatteiden korostamisen yhteydessä, kehitysyhteistyöpolitiikassa, tässä on kyseessä artikla 208, niin johtaisiko se toiseen lopputulokseen? Minä kyllä vähän epäilen tätä. Sanoisin, että kun ajatellaan tekstiä ja yleisiä säännöksiä, niin lopputulos saattaa olla sama. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että se on nyt vähemmän selkeä kuin mitä se oli aikaisemmin. Estaré en castellano. En primer lugar, Fondo Monetario Europeo no es contradictorio con el Fondo Monetario Internacional. Yo... Vastaan espanjaksi tähän kysymykseen eurooppalaisesta valuuttarahastosta. Ei se ole mitenkään ristiriidassa kansallisen valuuttarahaston kanssa. Ja me eurooppalaisina, vaan näin kantaisimme oman vastuumme. jos äh, meillä olisi oma EMF. Mutta tällä hetkellä meillä on vain IMF, e joka on pääluotottaja pääkapitalistimaille. ja Argentiina ja Brasilia ovat siellä ja nehän olivat vaikeuksissa 90-luvulla. Sitten Doha. Joko me avaamme enemmän markkinoita ja USA vähentää vientitukia. Tai sitten kumppanimme hyväksyvät palvelukaupan. Meidänkin on pakko pystyä jatkamaan niin. Ja myöskin tämä, nämä ilmaston päästökysymykset, niin muutamat maat jumittavat tätä 2020-2020 tavoitetta. Ei ole mikään salaisuus, että Obama on juuri uudistanut terveydenhuoltojärjestelmän ja Euroopassa tämä on itsestäänselvyys, tämä on perusarvo samoin Kiinassa. Ja kaikilla täytyy olla pääsy Euroopassa myöskin terveydenhuoltopalveluihin, eli muidenkin täytyy tulla mukaan näihin talkoisiin. Ja sitten vuosituhannen kehitystavoitteet, kyllä ne ovat myöskin mukana tavoitteina. So the last word goes to Mr. Sitten lopuksi Tim King, joka on European Voice-lehden pääkirjoitustoimittaja. Hän tulee myöskin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita olette koskaan halunneet esittää, mutta ette ole uskaltaneet niitä esittää. No, vastaan esimerkiksi kysymykseen, että mikä on tällainen session editor – Minulla ei ole tähän vastausta. Puhun lyhyesti, koska minulla on eksistentiaalinen kriisi näistä weberialistisista ajatuksista. Edelleen puhuja puhui kaikenlaisista erilaisista kriiseistä, erilaisista kriisistä väestön ikääntymiseen lähteen ja muutamat halusivat vielä sanoa, että niinä on niitä vielä maahanmuutto ja ilmastonmuutos. Ja Karel de Hucht puhui vielä siitäkin, että hän, että Jean Monnet oli sanonut, että voi olla joku tai sitten tehdä jotain, mutta minä European voisin toimittajani, niin enpä minä oikeastaan tiedä, teinkö minä oikeastaan mitään, mutta ei minulla ole koskaan myöskään kutsuttu tuonne Valkoisen talon länsisiipeen. Olen ollut korkeintaan mukana sellaisella illallisella, jossa oli yksi West Wing televisio-ohjelman Äh, äh, edustajan mukana, mutta voin sanoa, että jos vallankumous tuli 9. toukokuuta, niin voin sanoa, että joku oli siellä paikalla silloin kokouksen käytävillä, niin se oli itse asiassa kyllä 10. toukokuuta. Voisin muistuttaa muutamista asioista, joissa myöskin Äh, Crespo, Baron Crespo sanoi, kun hän sanoi, että tässä ollaan menossa kollektiiviseen äh, itsemurhaan. että äh, belgialaiset pitävät Kaalle viidennestä, mutta, mutta hän, hän itse asiassa, kun hän vetäytyi tehtävistä, niin hän sitten vetäytyi Espanjaan kellon kellosepäksi. EU-ehdotusta niin ei sikäli ole mitenkään uusi, että institutiaaliset muutokset, niin kuin usein, eh, niin lähtevät aina kriisistä. Ja, ja euroryhmän puheenjohtaja, eh, jonka eh, Sarkozy kutsui kolle, niin itse asiassa Silloin juuri keskusteltiin tästä kiertävästä puheenjohtajuudesta. Ja kiertävä Espanjan puheenjohtaja on itse asiassa vaikuttanut täysin taka-alalle, jos verrataan tätä Euroopan, Euroopan neuvoston pysyvää puheenjohtajaa. Ja mistä sitten johtuu? No siitä, että että Espanja todellakaan voi paljon kertoa e, neuvoa mennä ihmisiä, että mitä pitäisi tehdä. No nyt tässä on juuri menossa tällainen kilpaileva konferenssi tuolla Charlemagne rakennuksessa. Sen on järjestänyt e, e, ECOFIN, ECFIN pääosaston komissiosta ja täällä on kyllä parempi ilmastointi, mutta siellä on ollut enemmän käsitelty syyllisyyskysymyksiä No kyllä siellä muutamia akateemisia ekonomistakin olivat paikalla, mutta en, e- en, ensinnäkin poliitikot ja sitten pankkien ekonomistit tunsivat syyllisyyttä, mutta siellä puhuttiin myöskin siitä, että pitäisi kytkeä irti instituutiot ja markkinat. Ja Barroso, hän käytti tilastoa hyväkseen ja otti kantaa juuri siihen kysymykseen, joka täällä tuli esille, että – että kriisi ei tarkoita sitä, että tässä ollaan nyt tultu johonkin tilanteeseen. Hän näki tämän tilanteena, tilaisuutena jälleen kerran vahvistaa Euroopan instituutiota ja ennemminkin komissiota kuin Euroopan, Euroopan neuvostoa. Ja sitten vielä Lissabonista. Minusta on ihan selvää, että se vielä muovautuu jos, ja sitten Merkurista vielä Sehän taisi olla tässä toisella sivulla tämän viikon Urban Voicessa. Siitähän vieläkin taistellaan, eikö tämä laillinen määritelmä toimi, koska komissio voi peruuttaa oman aloitteensa. Eli tätä peliä vieläkin pelataan ja minä kyllä näin toimittajana varmasti saan siitä vielä toimeentulon jonkun aikaa. Ja mitä tulee tähän etusivujuttuun, niin sekin on yksi esimerkki miten käydään tätä kauppaa Pohjois-Kyproksen kanssa. Komissiohan on ehdottanut asetusta, jonka myötä Pohjois-Kypros voisi suoraan käydä kauppaa EUn kanssa. Ja tämä on nyt jumissa Euro- neuvostossa, koska Kyproksella on veto-oikeus sitten. Se meni parlamenttiin, koska siitä on yhteispäätösasia. Ja tässä puhuttiin juuri tästä yhteisestä kauppapolitiikasta. Eli tällaisia muutoksia on vielä tosiaan tapahtumassa. Sitten voin ottaa esille muitakin muutoksia, jotka ei ole juuri mainittu täällä, nimittäin G20-kokous ja tämä ahdistus, että ovatko uudet toimielimet jokin uhka näille vanhoille toimielimille, eli tarkoittaako EU vain sitä, että se vie läpi lakeja ja se toteuttaa lakeja, josta on alun perin päätetty G20-tasolla. Sitten saamme tällaisen klassisen vastauksen komissaari de Huhtilta, että Doha ei toimi, ruvetaan sopimaan kahdenvälisiä sopimuksia ja niin edelleen. No mitä sitten tapahtuu, kun tämä toimii vastoin reaalitaloutta ja ö, protektionismisääntöjä? Ja sitten haluaisin vielä ottaa yhteiskunnalliset vast- seuraukset esille Tuolla komission Salmanin rakennuksen kohdassa puhutaan siitä, että miten finanssikriisi johtaa reaalitalouden kriisiin ja sitten julkisen talouden kriisiin, mutta siellä jatketa kuitenkaan eikä sanota, että julkisen talouden kriisi voi sitten johtaa poliittisen legitimiteetin kriisin. Ja nyt testataan demokraattisten toimielinten uskottavuus. Minä nyt puhun ihan liian pitkään. Kiitoksia. Hyvät kuulijat, minä olisin halunnut pitää pitkän loppupuheenvuoron kreikaksi, mutta kun nyt tulkit ovat lähdössä, niin en pidä puhetta, vaan kiitän teitä kaikkia osallistumisesta, erityisesti näitä neljää puhujaa ja viettäkää hauska ilta.